Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Jos voisin pyytää teitä istuutumaan ja täten voimme avata koko sarjamme toisen osion. Olen todella iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi professori Mario Montin jo toistamiseen tänä vuonna. Hän kertoo meille niistä ajatuksista, joita hän on erityistehtävässään, jonka, johon hänet nimesi komission puheenjohtaja liittyen sisämarkkinoihin, ja mehän kävimme tästä jo eläväisen näkemysten vaihdon aikaisemmin. Hän on ollut äärimmäisen kiinnostunut siitä, mitä meillä on ollut sanottavana, ja hän on varmaankin laittanut, tai tulee laittamaan tulevaan mietintönsä joitakin meidänkin ajatuksiamme ja on aivan erityisen hyvä, että hän on täällä tänään, koska hän voi kuulla esittelijämme Louis Grekia, joka saa muutaman muodollisuuden jälkeen puheenvuoron. Hän siis avaa keskustelun tänään esittelemällä oman erittäin mielenkiintoisen mietintönsä. Ja tämän jälkeen sitten käymme ensimmäisen näkemysten vaihdon varjoesittelijöiden kanssa liittyen tähän Louis Grekin mietintöön. Sen jälkeen me äänestämme kello 10 ja tämä antaa professori Montille kahvitauon tilaisuuden ja sitten kello 11 tai jos päätämme aikaisemmin, niin sitten hän puhuu meille ja sitten jatkamme tällaista yhteiskeskustelua sekä Louis Grekin mietinnöstä että professori Montin mietinnöstä, eli lukunottamatta äänestystä me kävisittelemme tätä asiaa koko aamun. Eli tässä on kysymys siis sisämarkkinoista ja kansalaisista sisämarkkinoilla. Eli tällaista on suunnitteilla tälle aamulle, mutta ennen kuin siirrymme tähän, niin muutama tiedotusluontoinen asia. Kollegat ovat kaikki tietoisia siitä, että minun mielestäni aivan oikeellisesti meidän täytyy omaksua paljon muodollisempi näkökulma liittyen siihen, tulevatko esittelijät viemään läpi ensimmäisen käsittelyn neuvottelut avainaiheista. Minun mielestäni olisi aivan oikein, että tämä hoidettaisiin muodollisella tavalla. Meillä on tärkeä Roa Weiss Kerberin mietintö, jossa on kysymys tietyistä laitteistoista – ja tämän asetuksen kumoamisesta ja hän kääntyi eilen koordinaattorien puoleen selittääkseen meille, että hänen mielestään neuvotteluja ensimmäisessä käsittelyssä olisi hyvä jatkaa. Eli annan hänelle puheenvuoron lyhyesti, jotta voitte kaikki kuulla, mitä hänellä on sanottavanaan. Ja sen jälkeen sitten haluaisin, että me sovimme sitten muodollisesti tästä asiasta, mutta annan ensin puheenvuoron Roa Weisgerberille. Ja, vielen Herr Vorsitzender. Ja ich bin auch der Meinung, dass... Ja, kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, puheenjohtaja olen siitä mieltä, että tämä tekninen mietintö, niin kuin äh, Gebhard aivan oikein eilen sanoi, äh, se voitaisiin Siinä voitaisiin aloittaa neuvottelut epävirallisessa trilogissa. Periaatteessa olen samaa mieltä siitä, että tämä muodollinen menettely täytyy tehdä, että esittelijä pitää tilittää asiat valiokunnalle ja antaa myös palautetta siitä, miten neuvottelut etenevät. Tässä mietinnössä voisi mahdollisuus olla sellainen tilanne, että me olemme niin lähellä, että pääsemme yhdeksi, yhdellä neuvottelukierroksella trilogin aikana neuvottelujen päätökseen. Ja juuri siitä syystä minä näin poikkeuksena, koska minäkin olen sitä mieltä, että kaksi, kaksi käsittelyä on parempi menettely. Tässä tapauksessa suosittelisin valiokunnalle, että lähdemme neuvottelemaan. Eilen meillä oli koordinaattoreiden kokouksessa keskustelua myös siitä ja, ja saimme äh, myönteistä palautetta siitä, että huomenna aloitetaan kello kahdeksan aamulla. Monet ovat joutuneet luopumaan sen takia äh, aamiaisistaankin, mutta me tänä aamuna äh, tapasimme varjoesittelijät ja sopivien neuvottelinjauksista aivan lyhyesti myös Rova Ryylelle ja Rova Kephardille. Tänään olen ehdottanut myös oikeusyksikölle muotoilua, joka koskee sitä, että poistettaisiin tämä mahdollinen direktiivi silloin, kun tämä puitedirektiivi on saatu aikaan. Näin ollen meillä on ehdotus paperilla, jonka avulla voidaan mennä neuvotteluun. Siksi on luottavana, että, saadaan, että se saadaan nopeasti päätökseen. Siksi ehdottaisinkin valiokunnalle, että semminkin kun tämä on tekninen paketti, ja haluan nimenomaisesti kiittää rakentavasta yhteistyöstä kaikkien asianosaisten kanssa, joka oli varsin mieluisa. Kiitos. Uh, thank you very much. Suurkiitokset, eh, Roa Gebhard. Ja, danke schön. Ähm, Kiitos. Minäkin haluan kiittää Rova Weisgeriberiä hyvästä yhteistyöhengestä, jota hän osoitti eh, tämän asian käsittelyssä. Ja tässä haluaisin toistaa, ennen kuin teemme tämän päätöksen, mitä eilen, minkä eilen sanoin myös koordinaattorin kokouksessa, koska tämä on tärkeää minun ryhmälleni nimittäin se, että tässä ja tänään me olemme valmiita poikkeuksellisesti hyväksymään sen, sen että, että tehdään päätös käsittelyssä yhden lukemisen aikana. Tämä voi olla tietenkin myös ennakkotapaus, koska minun ryhmäni katsoo, että me normaalisti noudatamme kahden käsittelyn menettelyä koska tämä lisää äh, lainsäädännön läpinäkyvyyttä myös kansalaisten suuntaan. tämä tarkoittaa sitä, että tässä poikkeuksellisesti, äh, semminkin kun tämä on tekninen mietintö, ja toisekseen, koska, tämä, koska tästä vallitsee suuri konsensus parlamentissa, ja kolmanneksi konsensus valitsee myös parlamentin ja neuvoston välillä tästä asiasta ja mitään syvällisiä ongelmia ei ole. Ja koska nämä kolme seikkaa toteutuvat, niin ryhmäni on valmis poikkeuksellisesti lähtemään tähän yhden käsittelymenettelyyn. Um, then, uh... Eli voinko olettaa? osoittaa, että tämä kanta on hyväksyttävä. Eli ensimmäinen trilogi pidetään tänään kello 13. Eli emme ainoastaan missä aamiaista, vaan myöskin lounaan, mutta näin joskus käy, kun yhtenäismarkkinoiden eteen tekee töitä. Sitten toiseksi me, meillä oli hyvin rakentava koordinaattorien kokous eilen ja jäsenet saavat tavan mukaan kopion näistä tehdyistä päätöksistä, mutta haluaisin muutaman asian ottaa sieltä esille. Ensinnäkin komissio tulee laatimaan lausunnon vetomusvaliokunnalle, joka liittyy vetomukseen, joka Australian villieläinsuojelukomissio on lähettänyt ja tämä liittyy kengurun nahan tuontiin Euroopan unionin. ALDE huolehtii tästä. Me olemme päättäneet järjestää kuulemisen eurooppalaisesta standardisoinnista – 22. päivä ja tämä liittyy Kosisnikin mietintöön. Ja myöskin ryhdymme suunnittelemaan workshop-työryhmää, joka käsittelee yhtenäismarkkinoiden tulevaisuutta, eli on ehdotettu tällaista yhtenäismarkkinafoorumia, ja jos muut toimielimet sopivat, niin tällainen järjestettäisiin vuonna 2011. Ja tämä liittyy näihin päätöslauselmiin, joista puhuttiin pääpuheessamme Strasbourgissa viime istunnossa siellä, kun keskusteltiin sisämarkkinoiden tulostaulukosta, kuluttajamarkkinoiden tulostaulukosta ja solvitista. Muitakin yksityiskohtaisia asio- päätöksiä tehtiin, eli te voitte lukea nämä sitten papereistanne. Eli nyt sitten voimme siirtyä tämän päivän sisällölliseen osioon. Olen kovin iloinen, kun voin toivottaa jälleen kerran tervetulleeksi varapuheenjohtajamme Louis Grekin, joka on laatinut hyvin haastavan ja mielenkiintoisen mietintöluonnoksen, jossa on kysymys kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetuista yhtenäismarkkinoista. Hänen jälkeensä annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Karas, onko herra Karas paikalla? Rosfor, Canfin, minä olen paikalla, Dionis on paikalla, Oviril paikalla, mutta ehkä muutkin varjoesittelijät tulevat tässä aamun mittaan paikalle. Ja sitten täällä on komission, komissiostakin meidän valiokuntamme ystävä, eli hänkin voi esittää kommenttinsa. Eli jos nyt avaamme tämän keskustelun ja puheenvuoron saa Louis Greg. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan Toivottaa tervetulleeksi professori Montin, joka on täällä keskustelemassa sisämarkkina-asioista. Professori Monti eh, on, on komission puheenjohtajan toimeksiannosta tekemästä raporttia eh, yhteismarkkinoiden eh, toteuttamisesta. Minun mietintöni on IMKON vastaus siihen, jossa tehdään, eh, jossa toivottavasti saadaan lisäarvoa myös Vera Montin työlle. Tämän eh, mietinnön eh, tavoite on se, että käsitellään yhteismarkkinoiden historiaa, tätä päivää ja tulevaisuutta myös kuluttajien kannalta. Vuodesta 1992 lähtien yhteismarkkinat ovat äh, todistaneet kolmea laajentumista – ja valtavien nousevien talouksien nousemista, kuten Intia ja Kiina. Ja se on myös kokenut rankinta taloudellista aikaa unionin historiassa, joka vaikuttaa myös integraatioprosessiin. Tätä taustaa vasten olen tehnyt tämän mietintöni. Oleellista on, että minun mietintöni tähtää tarkastelemaan sittenismarkkinoita makrotalouden näkökulmasta, jolloin talous on yksi yhteinen projekti ottaen huomioon 2020 puitteet EUn 2020 strategian, kuten myös tuoreimman finanssikriisin. Niin kuin tämä kriisi on osoittanut finanssi- ja talousmarkkinoilla, ei ole minkäänlaisia kiinteitä lakeja ja sellaista ympäristöä, joka tekisi yhtenäismarkkinat kestäviksi sisäisiä ja ulkoisia voimaa vastaan. Ja protektionismin tuloksena ja kriisin tuloksena tässä markkinoista on tulevasta, tulossa haavoittuvainen. Näin ollen meidän täytyy maksaa hinta siitä, jos me aliarvioimme tämän kriisin vaikutusta yhtenäismarkkinoihin. Uskon kuitenkin, että voimme hyötyä siitä, että me identifioimme meidän menneisyyden virheemme ja opimme toivottavasti näistä kokemuksista ja rakennamme paremman tavan rakentaa, tehdä myönteisiä muutoksia, emmekä luota epätehokkaasiin metodologiaan. Me voisimme kääntää kriisin mahdollisuudeksi muuttaa ihmisten käsityksiä ja elvyttää sisämarkkinaprojektia, joka veisi meitä eteenpäin tästä taantumasta. Kuitenkin me emme, emme saa tukea koko tulevaisuuden strategiaamme lyhyen aikavälin toimille. Vuosien mittaan sisämarkkinat eivät ole pystyneet vakuuttamaan Euroopan kansalaisia, että se todellakin edustaa heidän etujaan ja tavoitteitaan. Tärkeämpää on se, että kansalaiset ja kuluttajat ovat erittäin, ovat tuntevat olonsa epävarmoiksi. He ovat menettäneet luottamuksensa markkinoihin riittämätön tieto heidän oikeuksistaan ja eduistaan tässä järjestelmässä, monimutkainen lainsäädäntö eh, ja sisämark... Ja oikeastaan tämä tilanne on valinnut jo pitkään ennen tätä taantumaa, tuoreita taantumaa. Meidän täytyykin ymmärtää, että perinteinen määritelmä sisämarkkinoista on sidottu pelkästään taloudelliseen ulottuvuuteen. Sitä täytyy päivittää. Uusi kokonaisvaltainen ja yhteinen lähestymistä pitää saada markkinoille, joka integroi kuluttajat, kuluttajien ja kuluttajien huolet antamalle heille keskeisen roolin sisämarkkinoita rakennettaessa. Sisämarkkinoiden elvytysprojekti prosess, projekti voidaan saada kurinalaisella lähestymistapalla luopumalla dogmatismista ja erityisesti tänä, tämän taloudellisen taantuman aikana aikana. Ja tämä lähestymistapa pitäisi ottaa osaksi talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa EUn kuluttajien, kansalaisten ja pk-yritysten tasolla. Minä, niin ne, minusta meidän pitää saada vihreät sisämarkkinat aika ja ymmärtää se, että internet, e-kauppa ja tutkimuskehitystieto ja innovointi, niiden täytyy olla keskeisessä asemassa sisämarkkinoita rakennettaessa. on ilmeistä, että hyvin toimiva integroitu sisämarkkina on perustavanlaatuinen prosessi Euroopan integraation eteenpäin viemisissä, sosiaalinen kohesio, taloudellinen kasvu ja kestävä kehitys unionin sisällä ovat keskeisiä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että nyt on korkea aika toimia ja sisämarkkinat kaipaavat uutta potskua. On laaja sopimus siitä, että sisämarkkinoiden uudelleen käynnistäminen se pitää kohdentaa strategiat, jotka ovat kokonaisvaltaisia ja, ja rakentavia, joka antaisi tarvittavaa taloudellista kilpailuetua ää, turvaamalla sosiaalisen ulottuvuuden. Meidän täytyy varmistaa, että uusi sisämarkkinoiden agenda ei ole liian laaja ja liian raskas, joka, si, vaan että jokainen kohta on prioriteetti. Meidän täytyy tehdä oikea valinta prioriteeteista ja tämä koskee tulevaisuutta. Tässä mietinnössä olen myös tutkineet haasteita ja esteitä, joita on havaittu, jotta päästäisiin täydellisempään sisämarkkinatilanteeseen. tilanteeseen mutta olen sillä kannalla, että sisämarkkinat ovat, kun me lähdemme estämään, poistamaan esteitä, niin saadaan näköaloja luotuja, mutta se voi avata myös tietynlaisen Pandoran lippaan. Mutta sisämarkkinoiden selittämisessä mikä tahansa dekomaattinen linja allearvioi haasteita. kuitenkin. Minä myös omassa mietinnössä käsittelen sitä, mikä on kansalaisten ja kuluttajien rooli äh, markkinoilla. Ja minusta Euroopan kuluttajilla ja kansalaisilla, kansalaiset ovat äh, terveen markkinatilanteen äh, toimimisen keskiössä. Tällainen tehtävä, että otamme kuluttajat kansalaiset mukaan tähän projektiin, ei millään tavalla ole helppoa, koska hyvin laajassa mitassa tavallisten ihmisten käsitykset ja tiedot sisämarkkinoista ovat joko vähäisiä tai, tai kielteisiä. Ja tämän tuloksena meidän täytyy löytää tapa muuttaa ihmisten käsityksiä ja palauttaa heidän luottamuksensa järjestelmään niin, että, se pystyy, että tämä järjestelmä pystyy ajamaan ihmisten etuja. Minun mietinnössäni lähdetään siitä, että kuluttajien suoja täytyy olla osa kaikkea EUn lainsäädäntöä tällaisen lainsäädännön muotoilu vaatii lainsäätäjiltä sitä, että hyvä, hyvä, hyväksytään uuden tyyppinen ajattelu. kuluttajien suoja ja kansalaisten oikeudet muodostuvat osaksi näitä mekanismia, joilla luodaan lainsäädäntöä ja rakennetaan sisämarkkinoita. Minusta yksi huoli on se, että kukaan ei ole koskaan halunnut kuvata näitä ei-teknisiä esteitä, jotka ovat sisämarkkinoiden edessä. Toinen ongelma tuntuu olevan se, että sisämarkkinat eivät ole yksi yhtenäinen projekti. Itse asiassa me vain keskustelemme erilaisia, erilaisista direktiiveistä, asetuksista ja mietinnöistä. Ja on noin 2500 lakia sisämarkkinalainsäädännössä, jotka ovat, jotka ovat sitten yli kymmenessä eri pääosastossa komissio varmastikin ryhtyy tuumasta toimeen, että kaikki paperit ja kuten EU 2020 Montin raportti ja konsolis ja kaikki muut, että ne yhdistetään ja sisällytetään EUn yhtenäiseen strategiaan, joka koskee sisämarkkinoiden rakentamista. Pitkälti mietintö puuttuu konkreettisiin ehdotuksiin, joilla rakennettaisiin tehokkaita sisämarkkinoita. Minä Minusta sisämarkkinat täytyy elvyttää. Eurooppa tarvitsee uusia strategioita, jotka mahdollistavat, että sisämarkkinat voisivat olla pääkatalysaattori talouden elvyttämisessä ja että samalla myös kansalaiset hyväksyisivät sen ikään kuin niin heidän etujensa ajajana. Mietintö puuttuu lainsäädäntöön ja muihin ehdotuksiin, joilla elvytetään sisämarkkinoita. Lainsäädäntöehdotukset puuttuvat moniin näkökohtiin, kuten ens, ennen kaikkea terve, tietynlaiseen terveystarkastukseen nykytilanteen osalta ja toisekseen, että lujit, lu, pu, kehitetään ja parannetaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja neljänneksi pitkän aikavälin visioihin. On ehdottoman välttämätöntä, että me emme rakenna kaikkia strategioita EU 2020 ympärille ja talouskriisin ympärille, ja siksi meidän vetoammekin komissioon, että se esittäisi ehdotuksen lainsäädäntöpaketiksi sisämarkkinoita varten, jotka, joka yhdistäisi lyhyen aikavälin toimet pitkän aikavälin tavoitteisiin. Yksi toinen taso ei lainsäädäntöehdotuksissa, kuten esimerkiksi kansalaisten peruskirja, siinä puhutaan oikeudesta työhön EUn sisällä, joka on pitkän aikavälin strategia, Tähän kuuluu myös muita toimia, jotka varmistuvat, että kansalaiset tuntevat olevansa osa tätä projektia, jolla sisämarkkinoita rakennetaan. Tämän tyyppinen ajattelu toivottavasti mahdollistaa sen, että me ymmärrämme enemmän kuin perinteiset paradigmat ja että me ajamme kansalaisten, kuluttajien, pk-yritysten etuja. Nämä voivat ymmärtää muuttuvan ympäristön ja muuttuvat rakenteet ja tekniikat Lopuksi haluaisin painottaa, että tämä markkinaintegraation prosessi, sitä, se ei ole mikään eh, itsestäänselvyys, varsinkin, kun, eh, varsinkin, varsinkin näinä herkkinä aikoina. Minä vahvasti uskon, että sisämarkkinoiden käynnistäminen on se sen, se, sen vahvistaminen täytyy yhdistää käytännönläheisyyteen ja kuten Jacques Delors sanoi, yhteistyön henkeen solidaaris- ja solidaarisuuteen. Tiedän, että on useita tärkeitä aloja, jotka olisivat hyvin äh, tärkeitä sisämarkkinoiden kannalta, mutta en ole voinut yksityiskohtaisesti kattaa niitä tässä mietinnössä, koska ne kuuluvat IMKON toimivallan ulkopuolelle – E, ja näin ollen ne eivät kuulu tämän mietinnön soveltamisalaan, tai sitten niitä on käsitelty muissa mietinnöissä. Mietintö on ehdottaa, että me er, hyväksymme uuden tyyppisen poliittisen ajattelun ja paradigman, ja jossa kuluttajan suoja ja sosiaalinen ulottuvuus on keskeisessä asemassa tässä uudessa paradigmassa. Kuten sanoin aikaisemminkin, minusta äh, Euroopan unionin integraation keskeinen prosessi ja, ja sisämarkkinoiden status quo on haaste ja kaikki täytyy asettaa kyseenalaiseksi ja mitään ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Äh, nykyään sisämarkkinat äh, ovat liian monimutkaisia ja siinä on ristiriitaisuuksia ja heikkouksia. Tämä on se todellisuus, mutta meidän täytyy pystyä muuttamaan se Sellaiseksi lähteeksi, sellaiseksi toimeksi, että saadaan eteenpäin. Ja haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä näin päätteeksi heidän hyvistä yhteistyöstään tätä mietintöä rakennettaessa ja myös komissiota haluan kiittää siitä raportista, joka otetaan myös huomioon lopuksi. Haluan kiittää myös sihteeristä, erityisesti Valtteria, Tallinia, Jordania ja Viesaan heidän työstään ja yhteistyöstä. Kiitoksia kovin paljon. Kiitos Louis todella paljon erittäin selkeästä esityksestä. Kyseessä on mietintö, josta löytyy paljonkin rikkauksia ja toivon mukaan voimme sitä hyödyntää ja ottaa esille keskusteluissa. Olen varma, että tästä tulee hyvin tärkeä panos professori Montin tekemään työhön. Eli nyt avataan sitten keskustelu. Kuten sanoin, niin meillä on paljon aikaa tälle keskustelulle, koska se on ainoa asia esityslistalla, mutta keskeytämme keskustelun kello 10, jotta äänestämme. Mutta sitten ne, jotka eivät tuohon mennessä ehdi puhumaan, niin saavat puheenvuoron äänestystä äänestysten jälkeen. Eli teillä on kyllä mahdollisuus kommentoida näitä asioita. Eli ensimmäiseksi herra Schwab, varjoesittelijöistä sitten Karas, Rochefort, Dion. Ja itsekin olen varjoesittelijä, mutta otan puheenvuoron jossakin vaiheessa aamua. Eli ensin herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan oman ryhmäni nimissä, mutta myös varjoesittelijä Otmar Karasin nimistä kiittää lämpimästi esittelijää tästä erinomaisesta esityksestä. Minusta tämä on erittäin hyvä asiakirja. Siinä on tärkeitä asioita, jotka äh, koskevat sisämarkkinoiden tulevaisuutta. Suuri ilo on meillä siinä, että professori Monti on täällä tänään. Olemme nähneet usean otteeseen. Ja teidän tavoitteenne on saada uusi diili sisämarkkinoilla, tavallaan New Deal. Ja äh, tätä kollega Krihin mietintö tukee. Tämässä tulee varmasti mielenkiintoinen keskustelu. Ehkäpä jos sallitte haluaisin kollega Karaisin nimissä, joka valitettavasti ei pääse, päässyt tänne tänään. Haluaisin ottaa esille kaksi keskeistä asiaa ja sitten tehdä arvion. Mutta aluksi sanoisin, että tarkistus tai sitten jättöaika, 12, 12. huhtikuuta, joka on meille ongelma Ehkä olen ymmärtänyt väärin, mutta sitä pitäisi siitä vähän myöhentää, koska sillä tavalla voitaisiin kehittää tämän vientityä parempaan, parempaan suuntaan. Keskeiset asiat tässä, tässä mietimessä, eli, eli terveystarkastus ja prosessi, kehitys ja parantaminen nykyisten välineiden osalta, kuten myös pitkän aikavälin visio, ne ovat hyvin kattavia konsepteja, jotka EPP mielestä ovat kuluttajien ja pk-yritysten kannalta ehdottoman tarpeellisia. Myös se ehdotus, että Euroopan komissio ottaisi 20 keskeistä tyytymättömyyden lähdettä esiin arvioitavaksi on todella myönteinen ehdotus. Ja tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa sisämarkkinoiden markkinoihin on varmasti hyvä linjaus kysymys siitä, että tarvitsemmeko me puitedirektiiviin äh, puitedirektiiviä yleisöllisiä palveluja varten, se on sellainen asia, jota täytyy käsitellä huolellisesti, koska yksi asia on selvä. Jos se tehdään hyvin, se voi edesauttaa oikeudellista varmuutta, mutta vaarana on, erittäin suuri vaara on se, että että, että se vain lisää byrokratiaa, kuin, lisää byrokratiaa eikä niinkään etuja. Ja sitä me emme halua. Siksi meidän pitäisi ehkä tätä asiaa vielä vähän viilata. Ja sisämarkkinat, niin kuin Otmar Karas minulle kirjoitti, ei koostu pelkästään vapaista henkilöiden liikkuvuudesta, joka on yhä tärkeämpää, ja siinä mielessä tässä prioriteetit ovat oikein, mutta totta kai tärkeää on myös tavaroiden vapaa liikkuvuus. Ja tätä taustaa vasten olemme erityisen iloisia siitä, että tässä on ehdotettu myös tiukempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa valvontaa Euroopan komission toimesta silloin, kun jäsenvaltiossa direktiiviä pannaan täytäntöön koskien tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palveluiden vapaata liikkuvuutta missä määrin tämä hieman tiukempi konsepti sitten voidaan kompensoida ystävällisemmällä komission linjauksella, niin kuin Monti aikanaan sanoi, kun puhutaan hyvinvointivaltion saavutuksista, se näkyy siinä, että, että miten jäsenvaltiot pyrkivät itse käyttämään niitä vapauksia, joita kansalaisille on tarjottu. Siitä huolimatta uskon, että ja tässä meidän pitäisi saada nopeampia ja tehokkaampia proseduuria myös tuomioistuimita silmällä pitää, jotta tämä nykyisen lainsäädännön täytäntöönpano sisämarkkinoilla toimii kysymys siitä, että pitäisi rahoituspalvelut sisällyttää tähän mietintöön. Krekren sanoi, että se on hieman vaikeampi juttu, koska muut valiokunnat tekevät tässä, tässä asiassa työtä, mutta tämä on keskeinen asia koko sisämarkkinoiden kannalta. Kysymys siitä, pitäisikö meidän sanoa jotain veroharmonisoinnista on vielä auki ja pitäisi tutkimus ja innovointi ottaa vahvemmin esille. Mehän tiedämme globaalissa kilpailussa, niin kuin te, te kirjoitettekin yksiselitteistä, että Euroopan sisämarkkinoiden tavoitteena täytyy olla, että me olemme kansainvälisessä kilpailussa pitkällä aikavälillä keskeisessä roolissa – taloudellinen kehitys viime vuosina on ollut plus kahdeksan tasoa Kiinassa, plus nolla, vähän nollan USAssa alle pakkasen puolella Euroopassa, ja näin ollen nuorelle sukupolvelle se ei ole mikään tulevaisuuden perspektiivi, siksi meidän täytyy saada vähintään yhtä suuri kasvu kuin USAssa, ja, tämä pitkä, ja tällainen tällaisen prosessin pitkän aikavälin onnistuminen on tietenkin myönteinen näköala kaikille kansalaisille. En nyt puutu kaikkiin kohtiin, joita me, joita me olemme käsitelleet näissä ryhmäkanteissa halutaan tasapainoista konseptia. Me olemme siinä lähellä toisiamme. Hän myös toivoo, että PK-yritykset otettaisiin nimenomaisesti esille, mutta tämähän näkyy monissa kohdissa. Minä luulen, että tämä on oikein hyvä pohja, paperi, jolta pohjalta voidaan ohjata sisämarkkinakeskustelua. Ja tämä varmasti myös rikastuttaa professori Montin paperia. Kiitos siitäkin. Thank you, Mr. Schwab. Kiitos, herra Schwab. Sitten Rochefort. Merci. Euh, kiitos, kiitos Louis Gresh erinomaisesta mietinnöstä. Sanoisin sitä paitsi kiitos myös siitä kyvystä kuunnella varjosittelijöitä ja kaikkia muitakin kollegoja. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Harvuuria tämän päivän tapaamisen järjestämisestä. Louis Greshin mietinnön tiimoilta professori Montin kanssa. Niin, juuri luinkin, kun oli tämä tavallinen myös pöytäkirja 14 syyskuusta Mario Montin keskusteluista ja huomasin, missä määrin on lähetystä tapahtunut näkemystenne kesken. Se, miten määritellään yhteismarkkinoiden uudelleenkäynnistäminen kokonaisvaltaisesti, lähestymistapa on holistinen, kuten sanoitte, kokonaisvaltainen – Mielestäni asia on yksi tapa sanoa, että yhtenäismarkkinat ei ole pelkästään pikkurukkauksia, vaan me tarvitsemme kokonaisvaltaisen näkemyksen, jossa täytyy ottaa huomioon myös veropolitiikka, teollisuuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja herra Kresh todellakin myös kuluttajasuoja, kuten totesit, aivan oikein teidän mietinnössänne. Pidätte sitä enemmänkin, sanoisinko, kansalaisuuden kunnioittamisena. Ei puhe ole pelkästään kuluttajista, vaan myös kansalaisista. Korostatte tässä korostatte vasta myös ympäristönäkökohta, olet aivan oikeassa siinä, mutta myös sosiaalisia kysymyksiä ja varsinkin terveyteen kysymyksiä. No, ensinnäkin haluaisin reagoida sisältöön. Nimittäin, kuten te totesitte, luottamuksesta on nyt pulaa. Molemmat toteatte näin kriisi on täällä, mutta ei pelkästään kriisi. Sitä ennen jo oli luottamuspulaa ja protektionistisia pyrintöjä, mutta tiedämme, että palveludirektiivi ei ollut se, joka olisi lisännyt kansalaisten parissa ymmärrystä unionista. Siksi emme saa toistaa samaa. Erityisesti jos ajatellaan sosiaalisia kysymyksiä, hoitoon liittyviä asioita, mielestäni on oikein sanoa, että terveys ei ole mikään samanlainen toiminnan ala kuin jokin muu. Ei voida ajatella sen noin vain sen mukaan ottamista markkinoilla, vaikkakin siinä on kohentamisen varaa, varsinkin jos ajatellaan rajat ylittävää hoidon kuluttamiseksi. Aprikoinkin on se seikka, joka on erittäin tärkeä käsitteellisesti, koska me joudumme käymään myös yhteismarkkinoista käsitteellistä pohdiskelua. Jos ajatellaan määritelmää klassisesti, taloustieteellisesti, mikä yhtenäismarkkinat on, hintojen ja muun tasapainoa. Se on aika suppea määritelmä yhtenäismarkkinoille ja siinä ehkä on, on omat vaaransa, jos ruvetaan otetaan mukaan myös sosiaaliset kysymykset tai terveydelliset asiat, tai omaksummeko markkinoista laajemman näkemyksen, sosiaalisen markkinatalon näkemyksen ja otetaan myös sosiaaliset kysymykset ja ajatellaan, että ei ole pelkästään volyymista ja hinnoista kyse, että niiden tasapainosta vaan mukava odottaa myös asioita, kuten myös sosiaalisia kysymyksiä tai terveydenhuoltoon liittyviä asioita. Ehkä se edellyttää, että me lyömme lukkoon näiden kahden käsitteen suhteen. Ei voida ajatella, että ikään kuin ollenkaan kysymystä olisi olemassakaan. Tiedämme, että vastaus ei ole pelkästään yhdellä suunnalla, ei senkään parin toisellakaan suunnalla. Me jatkamme varmasti keskustella. Kuitenkaan, kun on kyse näinkin vaikeasta kysymyksestä, kyse, että joudumme virkavaltaisuuteen. Virkavaltaisuus ei ole mikään ratkaisu näihin kysymyksiin. Sitten toiseksi haluaisin käsitellä myös sitä, että yhtenäismarkkinoiden uudelleen elvyttäminen on toivon antamista kaikille markkinoiden osapuolille. Se edellyttää kuitenkin konkretiaa. Mietinnössä ne sitä on paljon. Haluaisin jotakin ottaa esille, kuitenkin ehkä lisätäkin jotain. Ensinnäkin yrityksistä ja varsinkin pk-yrityksistä puheen ollen mielestäni esimerkinomaisesti meidän pitäisi vielä miettiä myös teollisia tekijänoikeuksia. Meidän täytyy vihdoinkin saada yhteisöpatentti. Se on myös yhtenäismarkkinoiden uudelleenkäynnistämiseen liittyvä osatekijä meidän täytyy todennäköisesti myös puhua jotain myös julkisista hankinnoista, jotain mielenkiintoiseen, vai jos ajatellaan elintistä keskustelua maksujen viivästymisestä, niin se ei ole irrallaan sekään yhteismarkkinoiden uudelleenkäynnistämisestä toiseksi. Kuten kollegainen herra Schwab jo totesikin, yhteismarkkinoiden uudelleenkäynnistäminen, kuten totesitte, edellyttää, että huomioidaan myös tyytymättömyys, jota on – mutta ehkä meidän pitäisi paremmin kohdentaa paremmin näitä luetteloita, vertailutaulukoita. Uudelleenkäynnistäminen liittyy myös siihen, että mietimme paremmin integroituja markkinoita ja talouksia protektionismia vastaan. Ja jos ajatellaan, kun jotkut maat siirtävät kansallislainsäädäntöön liian hitaasti direktiivejä, voi olla, että voidaan jotenkin myös nopeuttaa tätä ja yhtenäismarkkinoiden uudelleenkäynnistäminen tarjoaa myös uusia näkymiä. Euroopan unioni on myös, myös väestön vanhenemisen haasteen edessä ja meidän täytyy auttaa markkinoita organisoitumaan. Strategia 2020 pelkästään se, eikä pelkästään ole kyse ympäristöstä, vaan täytyy miettiä, minkälaisia uusia tarpeita väestön parissa on. Ja sitten, herra puheenjohtaja, lopuksi sanoisin, että yksi arkakysymys on myös ollut esillä, nimittäin viestintä, kohdennettu viestintä. Me tiedän, että meidän täytyy vakuuttaa ihmiset, totesitte itsekin. Emme voi harjoittaa pelkästään propagandaa tai harjoittaa mainontaa. Meidän täytyy torjua kielteisiä käsityksiä. Miten se sitten onnistuu? Ehkä meidän täytyy miettiä uusia viestimiä, paikallisempia viestimiä, pelkästään suuria mainontayrityksiä, vaan käytä konkreettisia esimerkkejä. Tätä täytyy työstää, televiestintää, rahoituspalveluja, osoittaa kuluttajille – että he jotain tässä voittavatkin. Ei voida pelkästään, mitä nyt sanoisin, tällaisia fiksuja viestejä väsit välittää, vaan jotain parempaa, ja tässä tarvitaan työtä. Kiitos. Uh, thank you very much indeed, Mr. Rushford. Suurkiitokset, herra Rosford. Ja aioin kutsua Roa Ryylen puhumaan seuraavaksi, koska varjoesittelijä ei ole paikalla, eli voitte puhua hänen puolestaan, niin sitten herra Dion, jos vielä aikaa on, muutoin äänestämme ja sitten avaamme keskustelun uudelleen, eli Roa Ryyle. Yritän puhua lyhyesti. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen mietinnöstään ja hyvästä yhteistyöstä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Hän esit, on nostanut tärkeät kysymykset keskiöön haluan vielä painottaa sitä, miten hyvä on se, että hän painottaa kuluttajia sisämarkkinoilla. Ja hän on täysin oikeassa, kun hän haluaa palauttaa luottamuksen kuluttajien keske- keskuudessa ja kun hän haluaa kohentaa oikeudellista varmuutta. Ja silloin eh, minusta on oikein, että finanssimarkkinat ovat myös esillä. Tämä on erittäin välttämätöntä, koska kansalaisten luottamus johon sääntelyllä puretaan, se ei ole vielä olemassa. Siksi Euroopan unionin täytyy luoda valoa siihen, millä tavalla rahamarkkinoita sääntelyä säänneltäessä saataisiin lisää luottamusta kansalaisten keskuudessa. Tämä koskee myös niitä alueita, joissa kuluttajat toimivat. Muistetaan siitä, että ennen tätä finanssikriisiä meillä oli ongelmia finanssisektorilla ja siellä on ollut skandaaleja, koska kuluttajan suojaa ei ollut. Siksi onkin ehdottoman tarpeita kehittää sitä. Vihreänä täytyy todeta, että energia, ilmasto on niitä jäänyt tässä vähällä. Olisin halunnut hieman enemmän tästä, jos aika riittää määräaikaa ennen, niin haluaisin lisätä näitäkin osioita, koska se on erittäin suuri haaste myös sisämarkkinoille, nimittäin ilmasto, ilmastonmuutos ja kysymys siitä, millä tavalla päästään parempaan energiatehokkuuteen ja raaka-ainetehokkuuteen. Nämä ovat minusta keskeisiä asioita, keskeisiä haasteita tulevaisuudessa, vaikkakin se ei kuulu varsinaisesti ympäristövaliokunnan toimivaltaan, mutta siitä huolimatta se pitäisi mainita. Ja toinen kohta josta joka jäänyt liian vähälle huomiolle, on tämä koko palvelusektori, yle, siis yleisölliset palvelut. Te puhutte siitä, te puhutte myös puitedirektiivistä, mutta minusta tämä asia menee pidemmälle. On, tässä on kyse myös sisämarkkinoiden luot, äh, luottamuksesta sisämarkkinoihin. Jos, äh, jos paikallinen, äh, jos sosiaalinen, palvelut jäävät liian vähälle, niin silloin monet kansalaiset äh, menettävät luottamuksensa. Eurooppa on vahvistunut äh, sekatalouden mallilla, jossa yhtäältä meillä on vahvoja yksityisiä yrityksiä ja taas toisaalta meillä on tyydyttävää tarjontaa julkisella sektorilla, erityisesti palveluasioissa. Si- tässä tässä on tapahtunut paljon taka, tässä on tullut paljon, paljon takapakkia viime aikoina. Saa nähdä, onnistuuko se puitedirektiivin avulla, mutta meidän täytyy ottaa paineet pois sosiaalipalveluista. Meidän täytyy vakauttaa tämä sektori. Ja sitten se sektori, jolla minä teen työtä, eli toimeksiannot on tärkeää, että, että Euroopan tason sääntelyllä saadaan poistettua byrokratiaa. Minusta tässäkin meidän täytyy löytää tasapaino, tasapaino yhtäältä läheisyysperiaatteen ja toisaalta sisämarkkinoiden välillä. Uh, thank you very much. Kiitos. Sitten herra Dion. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin liittyä muiden puheenvuoroja siitä, miten erinomaista työn Louis Grech on tehnyt sisällöllisesti, koska se on aika laaja aihe kuitenkin. Siellä on mielenkiintoisia suosituksia, paljonkin, ihan muutamalla sivulla vain. Mutta jos ajatellaan ilmapiiriäkin, koska mä olen pystynyt tekemään kaikki mielestäni varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa hyvässä hengessä. Olen sitä mieltä, että lähestymistapa Grekin muotoilmassa tavassa on hyvä meidän pitäisi ennen kaikkea keskittyä siihen, että on samat säännöt yhtenäismarkkinoilla kaikille. Täytäntöönpano edellyttää enemmän huomiota, enemmän kuin tähän mennessä siihen on kiinnitetty huomiota, että on samat. Jos kerran on sovittu niistä, niin se täytäntöönpano samalla tavalla kaikkialla unionissa. Se käy ilmi myös mietinnöistä. Sitten toiseksi tässä on joitakin ongelmia, teolliset oikeudet on mainittu, mutta muutakin on, mihin voidaan paneutua. Ympäristökysymyksen kehittely myös. Kaikki tämäkin on mietinnössä, ei tämä ole kritiikkiä sinällään, vaan haluaisin korostaa näitä seikkoja. Sitten ala, joka kiinnostaa minua ryhmäni kovasti, nimittäin miten voidaan saavuttaa ihmisten sydämet yhtenäismarkkinoiden hyväksi. En usko, että strategia 2020 Brysselistä käsin on oikea vastaus. Tiedän, että ainakin minun maassani monet ihmiset eivät ole kovin vaikuttuneita siitä, kun tulee jälleen kerran yksi esite unionista, vaan he haluavat tuloksia. Yksi esimerkki tästä, että ihmiset ovat olleet huolestuneita. Tämä on hyvin käytännöllinenkin esimerkki sitä paitsi. Minä saan valituksia tavan takaa ihmisiltä, jotka haluavat mennä ostamaan Saksaan, kun asuvat Alakointen eteläosissa ja kun menevät kassalle, ne sitten joutuu viisi euroa maksamaan, kun ostavat rahaa. Ja se johtuu siitä, että emme ole päässeet yksimielisyyteen, vaikka olemme halunneet tämän tehdä helpoksi. Mutta se käytännössä kuitenkaan toimi. Jokin on mennyt pieleen. Siihen täytyy paneutua yhdessä kuluttajajärjestöjen kanssa. Se on nyt yksi esimerkki. Mielestäni tällainen esimerkki jo tuhoaa niin paljon käytännössä, että ihmiset jätäyttää, kun menevät rajan yli tekemään ostoksia – niin törmäävät pulmiin. Jos ajatellaan Brysselistä johdettua viestintästrategiaa, niin se kyllä menee kuuralle korville. Ja nyt aivan lopuksi mielestäni on aika paljon ongelmia työntekijöillä. On huonosti hoidettuja asioita. Käytännössä olen huomannut, että kun on työntekijöitä muista jäsenvaltioista, he eivät välttämättä samoissa e, oloissa saa tehdä töitä, koska tarkastukset eivät ole riittävän tuloksellisia, eikä yhteistyötäkään ole tarkastustahojen välillä riittävästi vielä. Jos ei tätä saada aikaan samat ehdot ja olosuhteet riippumatta työntekijän kansallisuudesta, niin kyllä vapaa liikkuuden kanssa joudutaan ongelmiin. Yhtä lailla on paljon pikkuyrityksiä, jotka valittelevat Brysselin pakottamia sääntöjä. Olemme huomanneet, että se, että komissio tekee tätä säännöllisesti, mutta kansallisellakin tasolla meillä on tutkimuksia vireillä tästä. Meidän pitäisi kyllä puuttua tässäkin mietinnössä siihen, että kun me yhdenmukaistamme asioita, voi olla, että luodaan sääntöjä, jotka eivät ole kovinkaan myönteisiä yrityksille, jotka haluavat toimia paikallisesti. Eli tasapaino on löydyttävä yhdenmukaistamisen ja virkavaltaisuuden välillä, jota saattaa syntyä pikkuyrityksille. Siis yleisesti ottaen tämä on erinomainen mietintö. Lisäisin vielä sen verran, että yhtenäis markkinoita tarvitaan kansalaisille, pk-yrityksille ja myös työntekijöille. Jos siltä pohjalta edetään, niin uskon, että herra Montinkin avulla ja esittelijän tuella pärjäämme hyvin. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Suurkiitokset, herra Dion. Niin, meillä on vielä jonkin verran aikaa ennen äänestyksiä. Olen ainoa varjoesittelijä, jolla ei ole ollut mahdollisuutta puhua, eli voisin muutaman kommentin tässä ennen äänestyksiä tehdä. Minä myöskin haluaisin kiittää Louis Grekiä ja aivan erityisesti siitä, että käytiin kattavia keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa jo etukäteen ja olemme kaikki iloisia siitä, että ajatuksiamme löytyy tästä mietinnöstä ja tämä on kannustavaa jatkon kannalta. Sitten mitä käytäntöön tulee, kun olen päässyt toteamaan nämä reaktiot, niin ehkä meidän täytyisi Luin kanssa keskustella siitä, voitaisiinko kollegoille antaa hieman enemmän aikaa tarkistuksille, koska äh, arvostaisitte varmaan, jos saisitte hieman lisää aikaa. Ja voisimme ehkä herra Montinkin kanssa keskustella siitä, miten se sopisi hänen aikatauluihinsa. Tämän voimme tehdä hetken kuluttua tai heti äänestysten jälkeen tai tauon aikana ennen äänestyksiä. Minä haluaisin aivan erityisesti keskittyä näihin avainsuosituksiin, koska tämän tyyppisessä mietinnössä niillä on merkitystä ja Louis Grech aivan selvästi on täällä eritellyt ne asiat, joita voidaan toteuttaa ja niihin minun mielestä meidän tulisi kiinnittää huomiotanne, huomiotamme näissä tarkistuksissa, jotta me teemme tässä konkreettisen ehdotussarjan. Olen iloinen siitä, että hän on tässä vetänyt yhteen kaiken tekemämme työn ulottuvuudet ja hän asettaa kansalaiset ja kuluttajat edun saajiksi näillä sisämarkkinoilla olen kollegojen, aivan erityisesti herra Dionin kanssa samaa mieltä. Valitettavasti hän juuri poistui salista, mutta nämä jokapäiväiset turhautumisen tunteet, joita kansalaisilla on osa-alueilla, kuten esimerkiksi se, että kun nostaa rahaa automaattista, niin joutuu ulkomailla maksamaan lisää maksua. Ja sitten mitä tulee online-ostoksiin, tämän tyyppiset asiat, niillä on tällainen korrosionomainen vaikutus sisämarkkinoihin koska ihmiset sanovat, että tätä on työstetty jo 50-luvulta lähtien ja kuitenkaan sitten poliittisesti ei ole onnistuttu saavuttamaan ähm, asioita, jotka ovat kuitenkin loppujen lopuksi aika yksinkertaisia. Eli ne ajatukset, joita Lui esittää ja joissa pyydetään komissiolta sitä, että se todellakin, ja tämä on se tärkeä asia, eli se listaisi nämä 20 kansalaisten turhautumisen aihetta sisämarkkinoiden suhteen. Tämä on korkeasti poliittista, poliittinen työ, ja aina voidaan keskustella siitä, mitä nämä 20 turhautumisen aihetta olisi, mutta tämä on kuitenkin kansalaisten kannalta olennaista ongelma, joka meillä komission rakenteessa on, ja tästä syystä näitä suosituksia täytyy todellakin ohjata vahvalla kädellä, ja komission jäsen Barnier, hän oli aikaisemmin tämän komissi- valiokunnan jäsen, sisämarkkinapääosaston roolin ei tulisi olla yksinomaan byrokraattinen toteen paneja, vaan sillä täytyisi olla rooli sisämarkkinoiden puolesta puhujana sisämarkkinoilla ja jäsenvaltioissa. Ja kuten Louis mietinnössä sanotaan, niin on tärkeitä osa-alueita, kuten esimerkiksi Ryylen mainitsema ympäristö, ympäristöpolitiikka, raaka-ainetehokkuus. Kaikki nämä ovat osa sisämarkkina-ajattelua myöskin, ja ne täytyy ottaa asianmukaisella tavalla mukaan. Mutta nämä kansalaisiin liittyvät aiheet liittyvät muiden komission jäsenten salkkuihin. Ja Rouva Redin Reding on selvästikin liittolainen näissä asioissa, koska kun hän vieraili valiokunnassamme viime kuussa, hän myöskin puhui näistä asioista hyvin voivallisesti. Eli meillä on nyt tässä hänessä uusi liittolainen, eli voimme Barnierin ja Redingin kanssa työstää näitä asioita. Ja jos meillä olisi tällainen kansalaisten sisämarkkinamanifesto, niin se olisi erittäin hyvä asia, jolla tätä voitaisiin viedä eteenpäin. Toiseksi olen sitä mieltä, että meidän roolimme vahvistaminen, kun puhutaan siitä, että halutaan jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentit mukaan sisämarkkinalainsäädännön suhteen, niin tämä minun mielestäni on täysin välttämätöntä. Mehän olemme tässä jo johtoasemassa, me olemme jo järjestäneet kuulemistilaisuuksia tulevasta lainsäädännöstä, kuulemisia on suunnitteilla, mitä tulee olemassa olevaan lainsäädäntöön, esimerkiksi palveludirektiiviin, ammattipätevyyksien tunnustamiseen. Minun mielestäni meidän täytyy todellakin kannustaa kaikkia kollegojamme muissa valiokunnissa ottamaan tämä asia vakavasti, mutta sidon tämän myöskin niihin aloitteisiin, joita neuvoston tulisi tehdä. Minä pidin lyhyen puheenvuoron keskustelussa eilen kun neuvosto tuli kertomaan huippukokouksen tuloksista. Ja minun mielestäni tämä oli suuri pettymys, koska hyvin arkipäiväisellä tavalla käsiteltiin näitä sisämarkkina-asioita ja jäsenvaltiot keskustelevat tavoitteista muilla osa-alueilla, esimerkiksi köyhyyden vastaista taistelusta, koulutuksesta, jotta tietenkin ovat tärkeitä asioita mutta sisämarkkinoiden loppuun saattaminen kansalaisten ja yritysten näkökulmasta, se, sitä ei mainittu tässä julkilausumassa ollenkaan. Ja sitten meillä on tällaisia lippulaiva-aloitteita. Nehän on, nekin mainittiin vain ohimennen, eli suurin lippulaiva-aloite, kuten Louis Gregg sanoikin tässä mietinnössä, olisi se, että että otettaisiin huomattava askel eteenpäin, jotta saataisiin huomattavia etuja kansalaisille ja kuluttajille ja suurille ja pienille yrityksille sisämarkkinoille ja otettaisiin mukaan innovaatioasioita, tiedonsiirtoon liittyviä asioita ja nämä ovat myöskin tärkeitä. Eli miksi tämä ei sitten olisi se suurin lippulaiva-aloite, joita jäsenvaltiot työstävät ja nyt sitten huomio on kohdannettu jonnekin aivan muualle. Eli minun mielestäni tämä ei ole mitään poliittista rakettitiedettä, jos sanoisimme, että meidän tulisi takertua sellaiseen asiaan, jossa selvästikin keskitytään siihen, että Eurooppa saattaa lisäarvoa sille, mitä jäsenvaltiot jo tekevät, koska meillä on jo puitteet olemassa ja me saisimme selkeän aikataulun mukaisesti jotakin konkreettista aikaan sen sijaan, että lähdemme täysin uuteen suuntaan epämääräisin tavoittein. Tämä minun mielestäni olisi se viesti, johon tätä mietintöä voidaan käyttää välineenä ja ehkä Mario Montin mietintö voi mennä samaan suuntaan. Kuka tietää, jos näin käy. Näin meillä olisi tällainen kaksihaarainen lähestymistapa neuvoston suhteen. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin puhua Louis Grecin ajatuksesta tällaista strategisista mietinnöistä toimeenpanon välineenä. Hän puhui siitä, että kannustettaisiin komissiota tekemään ehdotuksia sisämarkkinoiden äh, lainsäädäntöpaketista. No kunnianhimosta olen samaa mieltä, mutta en ole varma siitä, että haemmeko me tässä uutta lainsäädäntöä. Haluaisin tehdä Luille ehdotuksen, jos hän voisi sen hyväksyä Näyttäisi nimittäin siltä, että meillä nyt on ennakkotapaus, jonka neuvosto ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja jossa poliittisten aloitteiden sarja, joissa saattaa olla lainsäädännöllisiä ulottuvuuksia, ne on nyt paketoitu yhteen. Tässä ajattelen sisämarkkinalainsäädäntöä. No minä itse asiassa kutsuisin niitä sisämarkkinatoiminnoiksi, koska jos puhutaan laista, niin se sekoittaa asioita, mutta tämä nyt on asia, josta on jo tehty päätös. Ja Käytännössä meidän tulisi pyytää tällaista sisämarkkinalakia, joka saattaisi yhteen kaikki nämä lainsäädännön ajatukset, mutta myös muut kuin lainsäädännölliset ajatukset asiaan liittyen. Ja se sitten keräisi ja saisi jäsenvaltiot saattamaan voimansa yhteen ja siirtämään nämä kansalliseen lainsäädäntöön, koska tämä on ollut yksi suuri turhautumisen aihe. Ja myöskin, aivan kuten Lui oikeutetusti sanoi, hieman parannettaisiin tiedon saatavuutta. Rosfordhan sanoi, että on paljonkin ajatuksia, joita me voisimme työstää käyttämällä tapaustutkimuksia, mediaa. Meillä voisi olla sisämarkkinablogi, jossa ihmiset voisivat kertoa turhautumisistaan. On paljonkin asioita, joihin meidän tulisi tulisi ryhtyä meillä voisi olla iPhonein tällainen pieni sovellus, jossa voitaisiin sitten keskustella näistä top 20 asioista ja voisimme puuttua ongelmiin välittömästi. Eli me emme nyt ota ihmisiä riittävällä tavalla mukaan. Ja jos me otamme esimerkiksi huomioon Solvitin tulemat valitukset, niiden määrä, Solvitin käsittelemien tapausten määrä on suhteessa olemassa olevien ongelmien määrään vesipisara meressä. Eli jos meillä olisi tällainen yksi yhtenäinen kontaktipiste, jossa nämä ajatukset saatettaisiin yhteen, niin jälleen kerran periaatteista on jo tehty päätöksiä ja ongelmana eurooppalaisessa yhteydessä on se, että me koko ajan keksitään, keksimme uusia ajatuksia – komission eri osastoilla, mutta me emme koskaan vedä niitä yhteen yhteyksiä näiden eri alueiden välille ja luin tekemän työn etu. Hän on tehnyt tämän työn hyvin kattavalla ja älykkäällä tavalla. Hän on ottanut tähän hieman etäisyyttä ja esittänyt kysymyksen siitä, missä on se ajatusten kultakaivos sisämarkkinoiden suhteen. Onko se komissiossa, parlamentissa, kansalaisten keskuudessa, yrityksissä? Eli meidän tulisi käyttää ja laatia todellinen poliittinen aloite, jotta me voisimme käyttää näitä ajatuksia kaikilla näillä eri osa-alueilla, jotta me voisimme sitten esitellä tällaisen yhteisen lähestymistavan ja voisimme puuttua niihin turhautumisiin, joita kansalaiset ja yritykset kokevat ja joista tulisi hankkiutua eroon ja jotka vesittävät koko sitä poliittista tavoitetta, johon me pyrimme. Tämä mietintö on hyvä lähtökohta ja sen ajoitus suhteessa siihen, mihin, mitä Mario Monti tekee, siitä tulee olemaan apua varmastikin, mutta yhtäältä meidän täytyy antaa kollegoille riittävästi aikaa pureutua tähän asiaan, mutta minä nyt en halua puuttua tähän aikatauluasiaan. Meidän täytyy äänestää tästä valiokunnassa ennen Mario Montin mietintöä ja kesäkuun huippukokousta jotta nämä kaikki saadaan vedettyä yhteen. Eli meidän täytyy keskustella hänenkin kanssaan tästä, mutta minun mielestäni tämä on eri, erinomainen lähtökohta. Haluaisin kiittää Louis Grehiä tästä. Right. Thank you. Uh, thank you, colleagues. So I'm now going to put my hat as chairman on and to say... Nyt laitetaan puheenjohtajan hattu päähän ja nyt sitten siirrymme äh, kahteen äänestyksen tämän jännittävän sisämarkkinakeskustelun jälkeen. Ensinnäkin tekstiilin nimitykset ja niiden vastaavat tekstiilituotteiden merkinnä Tässä välissä Mari Monti ehtii käymään kaffella ja me kutsumme sitten teidät takaisin. Toivomme saavamme äänestyksen päät- päätökseen kello 11 mennessä. Ja me ilmoitamme teille. Jos äh, te voisitte aloittaa oman esityksen sitten kello 11, sitä ihmiset odottavat. Have we got voting cards or not? Yes, there are 25 cards in. Okay, fine. I need to put my. I think I need to vote on it as well. Do I need to vote? Yes. <clears throat> Uh, so colleagues, if we can get ready for the vote, I think... No niin, kollegat, eikö emmekä voi ryhtyä äänestämään. Onko teillä äänestyskorttina mukana? Me käytämme äh, sitten koneäänestystä, jos, on, menee, äh, jos menee äänet tarkalle. No niin, tarkistamme nyt, että toimiiko äänestyslaitteisto niin kuin normaalisti tehdään ja ovatko kaikki paikalla. Nyt äh, pyytäisin kaikkia EPPn jäseniä, EPP-läisiä äänestämään nyt, niin voimme tarkistaa, että kuinka monta EPP-läisiä on. No EPP-läiset äänestävät nyt, niin tarkistetaan, kuinka monta EPP-läistä on. This is a new setup. So we have Tämä on ihan uusi virus. Meillä on 10 EPP-läistä. 11, 12, 13. 13 EPP-läistä. 14. 14. No se riittää. No niin, 14 EPP-läistä. Sitten SND-jäsenet äänestävät, SND-läiset äänestävät nytten. Uh, right, we have 12, that's fine. That's too many, isn't it? 12, onko siinä liikaa? 10 pitäisi olla. SND-läisi pitäisi olla 10, nyt on 12. Meillä on 13. No, no meidän pitäisi huolehtia, että SND-läisiä on vain kymmenen. SND-läisiä on vain kymmenen, tai pitäisi olla. No niin, sitten Alden ryhmä. Aldelaiset äänestävät, olkaa hyvä. Vote is open for Aldi. Aldelaisten äänestys alkaa. Three. Three, you, should, you can have four, but... Kolme, teillä voi olla kyllä neljä. Right. We have four. We have four for. Uh, that's fine. Good. Um, the Greens. Vihreät. Kolme vihreätä. Näenkin heidät. Ei teille tarvitse äänestää. ECR kolme mistä yksi ja, ja Ruha Klassan vielä. No niin, eiköhän aloiteta. SND varmistanee, että heillä on vain kymmenen äänestämässä. Ja sitten annan puheenvuoron esittelijälle tästä ensimmäisestä ehdotuksesta, joka on koska käsittelee tekstiilien nimityksen niitä vastaavia tekstiilituotteiden merkintöjä. herra Manders. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa teemme läheistä yhteistyötä kaikkien useimpien varjojen kanssa keskustelimme äänestysluettelosta. Ja kompromissitarkistuksenkin on aika lailla yksi lisäys kuitenkin, jos sallitte. Siis me pyrimme optimoimaan yhtenäismarkkinat, kuten Montikin haluaa, mutta tästä direktiivissä olemme tehneet esityksen liittyen 2005 tullikoodeksiin. Oikeastaan sitä tutkittiin, mutta sitten se meni jumiin neuvostossa. Kiva juttu. Sitten myös eläinperäiset materiaalit. Jos on enemmän kuin 10 prosenttia eläimistä peräisiä, niin siinä täytyy mainita se. Nimittäin sekin liittyy puolestaan kenkädirektiiviin 94 vuodelta. No jotakin sama juttu, että täytyy kuluttajille mainita, jos on täyttä nahkaa tai ei kuluttajilla mielestäni on kyllä oikeus tietää tämä. Itse asiassa siinä oikeastaan suurimmat muutokset, jotka nyt haluamme saada aikaan. Muutoin pyydämme komissiota tekemään tutkimuksia vaikutusten arviointeja. Meillä on tästä luettelokin liittyen moniin kysymyksiin. Mutta esimerkiksi me haluamme joitakin osia tarkastelemaan, mutta komissio miettiä muitakin aiheita, joita voidaan tutkia. Me luotamme täysin kuitenkin komission kykyyn tutkia, selvittää ja sidosryhmille täytyy antaa mahdollisuus myös esittää näkemyksiään komissiolle. Komissio sitten aikanaan tekee omia esityksiä, jos tekee, jos pitää asianmukaisena. Mister, I have an oral... Meillä on tulossa suullinen tarkistus herra Karasenkin puolesta. Jos menee räätälipuheille ja haluaa räätälin puvun, mittapuvun, niin se on tietenkin totta kai pois tämän soveltamisalasta. Herra Karassa tämän ja se on suullinen tarkistus tulee liitteeseen poikkeuksena. Se täytyy käsitellä suullisena tarkistuksena, mutta Karas pahoitteli, ettei olla paikalla, mutta tee se hänen nimissään. Muutoin vain kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet Teimme läheistä yhteistyötä ja käytiin kiinto, tehtiin Milanoonkin, Laaran ansiosta mentiin Milanoon mielenkiintoiselle matkalle, kompromissit on, on reilassa. Ja teidänkin ryhmänne jopa on vaikuttanut tähän paljon puheenjohtaja. Näihin kompromisseihin minä olen onnellinen ja toivottavasti hyväksytään Lenimistölle ja voidaan jatkaa. Ehkä yksi juttu nyt vielä, viimeinen tarkistus, joka liittyy neuvotteluihin kun meillä on nyt uusi, uudet käytännössäännöt, me joudumme äänestämään niistä tai tekemään päätöksen koordinaattorin kesken. Meillä on toimeksianto käydä neuvottelu neuvoston ja komission kanssa, miettiä olisiko mahdollista saada aikaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä, mutta se voidaan hoitaa äänestykselläkin, koska se tuli aika myöhään eilen kokouksessa tietääkseni. Kiitoksia. Toivottavasti voimme hyväksyä yhtenäismarkkinat. Kiitoksia. Ja kiitoksia. Kiitoksia, että äh, vahvistitte, että minun uusi ryhmäni on vaikuttanut tähän äh, tämän mietinnön ylösrakentamiseen. Kiitoksia kovasti tästä. Olen hyvilläni siitä, että myös herra Karasin räätäli äh, otetaan huomioon. Kysymys neuvotteluista. Minä en ehdota tätä äänestettäväksi tänään, koska ensin koordinaattorinen pitää keskustella siitä, mutta luulen, että teidän täytyy keskustella asiasta neuvoston kanssa ennen kuin pohdimme tätä kantaa sen selvittämiseksi, eh, että kuinka lähellä meidän kantamme ovat toisiaan tai sitten eivät. Ja kuten Ruan Gebhard aamulla totesi eh, oman ryhmänsä puolesta, eh, hänen ja tätä näkemystä monet muutkin ovat. Tällä kannalla monet muutkin ovat, että koordinaattorit katsovat, että tämä ensimmäinen käsittely, tämä menettely on poikkeus ja ei ole mitään erityistä tarvetta tässä tapauksessa semminkin, kun tätä on käsitelty pitkään ja sen, sen taloudelliset vaikutukset ovat suuria, mutta taas toisaalta, jos vakuutatte meidät siitä, että tämä on tekninen ehdotus, jossa on selkeät äh, näkemykset ja selkeät linjaukset, voin sitä lähteä pohtimaan. Teidän täytyy selvittää tämä me annamme teille aikaa tähän tämän selvittämiseen ja sitten se voidaan käsitellä koordinaattorin kesken, jos sitä hyväksytään äh, siellä, niin sitä voidaan päättää valiokunnassa. Tämä on aivan yleinen huomio. No niin, eiköhän äänestetä. Niin sitten käyttämme koneäänestystä, jos on menee tiukoille. Rova Gebhardt ja herra Schwab, jos te voitte sitten ilmaista, mitä mieltä tota, voidaan mennä sitten tarvittaessa koneen. Tarkistus 15. Mandas puolesta vastaa tyhjää. Hyvä, hyvä, hyväksytty. Näin ollen 68 raukeaa. Artikla 2, tarkistus 16, Mandas puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Tarkistus 69 susta ja muut. 69 puolesta vastaan hylätty. 17 on kieliversio, sitä ei tarvitse äänestää. Sitten meillä on tämä suullinen tarkistus yksi, Oira Karas puolesta vastaan hyväksytty. No, räätäli, räätä, räätälit ovat tästä iloissaan. 18 on ö, kieliversio 19 puolesta vastaan hyväksytty. Näin on 70 raukeaa ja 71 raukea niin ikään, koska 19 hyväksyttiin tarkistus 20 esittelijöiltä puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 4, tarkistus 72 Mandes puolesta vastaan hyväksytty. 21 raukeaa, 73 Komi ja Mandes ja Scholdemosen puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 5, tarkistus 22 esittelijä puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 6, uusien kuitujen käytty 23 Manders suullisella tarkistuksella höystettynä, niin kuin näkyy esityslistassa puolesta vastaan hyväksytty. 23 raukeaa 74. Me äänestämme tästä myöhemmin, koska kuuluu artikla 9. Sitten 75 vedetty pois, tarkistu 24 Manders puolesta vastaan, hyväksytty 25 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 8, 76 Manders puolesta vastaan hyväksytty 26 raukeaa. Artikla 9, kompromissitarkistus 1, kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt kun kompromissi 1 on hyväksytty, kaikki muut tarkistukset tästä artiklasta 9 raukeavat ja nyt siirrymme tarkistukseen 79 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 11, kompromissi 2 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistukset 29 ja 80 raukeavat. Sitten tarkistus 30 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 31 tar- äh, Manders puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty niin sitten siir- 8281 raukeavat. Ja sitten on vuorossa tarkistus 83. kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan neljä puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten eh, sihteeristö kiinnittää huomiota siihen, että koska nämä muutokset, tämä, muut, nämä muutokset merkitsevät myös teknisiä muutoksia artiklaan yksi lopullisessa tekstissä – Artikla 12, 32 D. Se on, se on hyväksytty tai hylätty, mutta se on tekninen muutos. Sitten ei tarvitse äänestää. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 33 ja 86 raukeavat, kunnossa 34 Manders puolesta vastaan Otetaan koneäänestys. Tarkistus 34, Manders. Äänestys alkaa. Ään, äänestys on käynnissä, tarkistus 34. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä, 18.19. Tarkistus, että 87, McLaakin. McLaakinin tarkistus, siitä alkaa koneäänestys. Koneäänestys, äänestys alkaa, 87. Äänestys päättyy. Se on hylätty viidellä äänellä, 15.20. Sitten tarkistus 35, Manders puolesta vastaan hyväksytty. 8889 raukeavat. 90 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 91 useankin jäsenen toimesta puolesta vastaan hylätty. 36 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Luku 3, otsikko 37 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Artikla 16, 38D, poistoesitys Manders puolesta vastaan hyväksytty. Sitten artikla 17 markkinavalvonta 39 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 40 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 41 Manders puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 92 Kupakis äh, puolesta. Otetaan koneäänestys. Äänestys alkaa tarkistuksessa 92. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2017. 42 esittelijältä raukeaa. Sitten 43 Manders puolesta vastaan. Hyväksytty 44 Manders puolesta vastaan. Hyväksytty. Artikla 19. 45 Manders puolesta vastaan. Hyväksytty. 47, 46 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 47 niin kuin äänestyslistassa näkyy, se on tekninen tarkistus, joka koskee parlamentin aloitetta neuvoston suuntaan puolesta vastaan hyväksytty. 47 raukeaa, 48 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 49 artikla 20 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin siirrymme 59.34 raukeavat 51 Manders puolesta vastaan hyväksytty 95 raukeaa artikla 21a uusi siirtymäkauden järjestely, testi kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näillä 52 ja 96 raukeavat ja sitten siirrymme tarkistukseen 53 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 54 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Liite 5 Tarkistus 97. 97. Äänestys alkaa, koneäänestys 97. Äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Hylätty 17.18. Sitten 98. 98. Koneäänestys alkaa. 98. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty 15.17. Sitten tarkistus 55, Manders. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 99. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 100 karas raukeaa. Sitten eh, johdantosan kappaleet on vuorossa. Tarkistus 1 Manders puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 3 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 4 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 5, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan, hyväksytty. 7 ja 58 raukeavat. Tarkistus 8 Manders puolesta vastaan, hyväksytty. 59 Roitova puolesta vastaan, hyväksytty 9 on vedetty pois. Tarkistus 10 äh, Manders puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 Manders puolesta vastaan hyväksytty. 60 raukeaa sitten kompromissi 7 äh, johdantossa kappaleisiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61, 62, 67 raukeavat 63 Manders puolesta vastaan hyväksytty 12 raukeaa kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Nämä 13, 64, 65, 66 raukeavat. Sitten johdantosa kappale 20, tarkistus 14 Manders puolesta vastaan hyväksytty. Sitten vuodossa mietintöluonnos koneäänestyksenä. Mietintöluonnos koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. On the draft Mietintöluonnos. Äänestys on alkanut koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 37 ääntä, 30 puolesta, yksi vastaan, kuusi tyhjää. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Onko teillä jotakin loppuhuomioita? Selvä. Onko neuvostolla tai komissiolla mitään lausuttavaa? Ei ole. Kiitoksia. Sitten on vuorossa äänestys Stylerin mietinnössä, lausunnosta. Onko Styler täällä? Sielläpä te olettekin. Olette eri paikassa kuin normaalista. Haluatteko te esitellä teidän mietintönne meille tai lausuntonne. lausuntonne. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tässä paljon lisättävää ole. Voimme äänestää siitä suoraan. Kiitos kuitenkin varjoille, kaikille, jotka ovat tarkistuksia tehneet. Mielestäni tämä on parantanut mietintöä. Odotan mielenkiinnolla äänestystä. Okay, yes, I can have that. Yes. Yeah, right. Right, let's move on, let's move on then to... Uh, vote on... No niin, Stylerin mietintö, anteeksi lausunto. Kappale 1, tarkistus 2, Styler ja Le Grip puolesta vastaan hyväksytty. Tuota, se Svensson tarkistus, joka on lisäys tähän kappaleeseen puolesta. Tuota, varmasti täytyy nyt koneäänestys käynnistää No, äänestävät puolesta, äh, anteeksi, äänestys alkaa koneäänestyksenä Svenssonin tarkistuksesta. Right, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2015. Sitten tarkistus kolme, Niku Lesku äh, puolesta vastaan. Hyväksytty Meillä on tarkoitus neljä Svensson puolesta vastaan hylätty. Le, Rova Le Grip. Tarkistus viisi Äänestys alkaa koneäänestyksenä Le Grip. Right. The vote is open. The vote is... Äänestys päättyy hyväksytty 21.15. Kuusi, Nikulesku puolesta vastaan hyväksytty. Rova Le Crip edettää suullista tarkistusta, joka näkyy tässä äänestyslistassa. Sopiiko teille Styler? Puolesta. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten Le Gripin tarkistus raukeaa Nikuleskon numero seitsemän puolesta vastaan. Hyväksytty Rova Svensson tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Otetaan koneäänestyksenä, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa, tarkistus yhdeksän Svensson. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.14. Uh, we move now. Sitten on vuorossa tarkistus 10. Le Grip. Uh, otetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 10. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. 2 tyhjää. Sorva Svensson, tarkistus 11 puolesta. Otetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Svensson 11. Vote is open. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on 18-18, eli se on hylätty. Se, tai oikeastaan kaatuu. 12, Nikulesku puolesta vastaan hyväksytty 13 Styler puolesta vastaan hyväksytty 14 Nikulesku puolesta vastaan hyväksytty 15 Le Grip puolesta vastaan hyväksytty 16 Le Grip ja Juvain puolesta vastaan hyväksytty. 17 Le Crit Juvain puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty 30 puolesta kuusi tyhjää. Kiitoksia Rova Styler. Ja varmasti ole että sitten työstämään tätä asiaa teollisuusvaliokunnan kanssa. Kiitoksia. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Well, I think uh, so thank you very much indeed for Suurkiitokset tästä äänestyksestä. Ehdottaisin, että jatkamme keskustelua herra Grehin mietinnöstä. Olen pyytänyt herra Montia tänne takaisin kello 19. Hän saattaa tulla aikaisemmin, mutta nyt kun olemme saaneet äänestykset päätöksen, niin lähetämme hänelle viestin tästä. Eli tässä vahvistan puhujalistan, mutta ehkä joku haluaa toisenkin puheenvuoron sitten Montin puheenvuoron jälkeen. Uh, Mrs. Styler, Mrs. Mrs. and Mr. Correda, Professor Correda Campos. Uh, but I hope my, the other... Toivon, että siis muutkin voivat liittyä tähän joukkoon. Täällä on innokkaita esittelijöitä muissakin sisämarkkinaprojekteissa, eli ihan vapaasti voitte lisätä nimenne tälle puhujalistalle, koska aikaa keskusteluun on viljalti. Trianda Filides jo otti haasteen vastaan ja toivon, että vielä muutama muukin liittyisi keskusteluun. Eli annan puheenvuoron ensin Roa Gebhardille. Ja, schön, Herr Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Louis Grekkiä varsinkin tästä erinomaisesta työstä, jota hän on tässä tehnyt. Tämä on vankka mietintö. Se ottaa esille hyvin tärkeitä asioita. Ne ovat tähdellisiä kansalaisille ja kuluttajille – Tässä on yksi seikka, jonka minä haluaisin ottaa esille. Moni on jo siihen puuttunutkin puheenvuorossa, mutta kovin tärkeä se onkin. Nimittäin meidän täytyy löytää vastaus siihen, miten voimme voittaa kansalaisten sydämet takaisin Euroopan puolelle ja ajatukselle Euroopasta. Miten pääsemme yli tästä turhautumisesta, jota he ehkä tuntevat? Se on varmasti kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme. Mielestäni olette löytänyt tätä varten oikean lähestymistavan. Täällä on todettu, että jotkut ajattelevat, että mietinnöstä puuttuu jotain, niin mielestäni voidaan myös sanoa, että herra Krekillä oli vain rajallinen määrä tilaa käyttää tähän mutta ehkä nämä jotkut asiat, joita on jo käsiteltykin, eivät välttämättä sovi tämän otsikon alle. Kyse on nimenomaan yhtenäismarkkinoiden uudelleen käynnistämisestä kuluttajille ja kansalaisille. Pitää toki paikkansa, että tekijän ja teollisoikeudet eivät ole tässä mukana, mutta ei se ole kuluttajan kannalta kaikkein tärkeimpiä asioita. Se on oikeastaan täydellisempää yrittää yrittäjä Euroopalle tai sisämarkkinoille. Jos kerran otsikko on tällainen mietinnössä, niin täytyy jotenkin my- myös miettiä, mihin puuttua, mikä on tärkeä järjestys, mihin keskittyä. Tai sitten voi siitä tehdä yleisen listan vain, johon on ahdattu asioita mahdollisimman paljon. Se ei välttämättä kuitenkaan palvelisi tarkoitustaan ja siihen on jotenkin myös vastattavaa tässä yhteydessä. Siitä on hyvä keskustellakin. Ei se kuitenkaan tarkoita, etteivät nämä asiatkaan olisi tärkeitä. Sitä en ehdottomasti ole sanomassa. Kysy vain siitä, miten me saamme asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Mm. Olemmeko todella keskittyneet oikeisiin asioihin. Valiokunnan koordinaattoreiden parissa me olemme tähän puuttuneetkin. Kreikka on ottanut esille asioita, joiden avulla voidaan luoda yhtenäismarkkinat kansalaisille kuluttajille. Tämän haluaisin ensinnä ottaa esille. Toiseksi, aika hyvin hänen esityksistään on käynyt ilmi, että me tarvitsemme uuden tuoreen määritelmän sille, miten käsitellään yhtenäismarkkinoita. Mitä kuuluu yhtenäismarkkinoihin? Kun ajatellaan Euroopan unionin historiallista kehitystä, niin pitää paikkansa, että talous, rahapolitiikka ovat pitäneet tärkeän sijansa. Ne ovat olleet etusijalla. Ja kansalaiset ja kuluttajat sanovat, entäpä me, missä on meidän sijamme? Työntekijät kysyvät, missä on heidän paikkansa. Ja nyt varsinkin Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä meillä on myös kokonaan uusi lähestymistapa tätä tarkoitusta varten. Louis Greg on tarttunut tähän tilaisuuteen nyt, varsinkin kun tässä tarkastelen 3, 4, 7, 9, 14 perussopimuksessa sosiaalinen markkinatalous, ajatus nimenomaan tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta tässä kaikessa ja kaikki mikä siihen liittyy. Toisin sanoen kuluttajien oikeuksilla on myös horisontaalinen ulottuvuutensa. Lissabon on korostanut vain tätä integroitua lähestymistapaa ja totta kai meidän täytyy vastata tähän huutoon. Ja mielestäni se on toiminut hyvin, se on toiminut hyvin myös tässä Luikrekin mietintöluonnoksessa. Kolmanneksi, me ehkä mielestäni voisimme parlamenttina tukea myös tässä Luisin mietinnössä, että yhtenäismarkkinat ei ole itse tarkoitus. Mielestäni tämä on hyvä tehdä selväksi. Se ei ole mikään itse tarkoitus, vaan se on väline, se on työkalu. Sitä on käytettävä tiettyjä tarkoitusperiä varten, nimittäin, että voidaan taata se, että voimme jälleen saada takaisin kansalaisten luottamuksen. Esittäisinkin luille nyt, että meidän pitäisi kasvattaa kansalaisten luottamusta tähän hankkeeseen. Meidän täytyy taata se, että kansalaisten luottamus yhtenäismarkkinoihin vahvistuu. Toisin sanoen tämä merkitsee myös sitä, että meidän täytyy korostaa asioita jotka liittyvät siihen, että yhtenäismarkkinat eivät ole pelkästään taloutta, se on kuluttajaoikeuksia, ympäristöoikeuksiakin, kuten Rova Ryylä aivan oikein totesi. Mutta se käy hyvin ilmi myös Luisin mietinnöstä. Ehkä sitä voitaisiin kuitenkin vielä tähdentää enemmän. Sitten rahoituspalvelut, jotka Luis on nekin kattanut mietinnössään. Arvostan kovasti sitä, että et antanut rahoituspalvelua kaiken tärkeintä sijaa Totta kai nyt käydään hyvin kiivaita keskusteluja tästä ja aivan oikeutetusti. Meidän täytyy tarjota oikeuksia enemmän myös kuluttajille tällä alalla. Poliittisena ryhmänä olemme sitä mieltä, että jos se saisi tärkeämmän sijaan, niin varmasti muutkin löytäisivät oman paikkansa, kuten Luis on esittänyt. Totta kai yhtenäismarkkinat on jotain paljon laajempaa kuin oikeastaan tämä keskustelu rahoituspalvelusta, vaikka tärkeä keskustelu sekin, ja sitä tarvitaan, varsinkin jos me haluamme palauttaa kansalaisten niin Tarvitsee selkeitä sääntöjä myös sillä alalla. Mutta yhtä lailla tärkeää on suojella kuluttajia ja kansalaisia muillakin tavoilla. Vielä eräs seikka, jota haluaisin kommentoida, ei tämä mitenkään tyhjentävä luettelo toki. Nimittäin moni täällä on ottanutkin esille jo ajatuksen siitä, että meillä olisi oikeudelliset puitteet yleishyödyllisille talous, taloudellisille palveluille. Minun mielestäni tämä on yksi niistä johtopäätöksistä, joita minä haluaisin ryhmäni puolesta korostaa, kun me puhumme myös palveludirektiivistä. Kun palveludirektiivi aikanaan oli esillä, käytiin hyvin elävää keskustelua täällä ja neuvostossakin siitä, että kuuluuko jokin palvelu vai ei palveludirektiivin piiriin. Ovatko jotkut palvelut kaupallisia palveluita vai eivät? Parlamentti ja neuvosto esittivät palveludirektiivissä, että ei, nämä eivät ole tavanomaisia palveluita, jotka kuuluvat palveludirektiiviin, vaan ne on käsiteltävä erikseen. Nimittäin perusehdot, jotka joihinkin palveluihin liittyvät, ovat erityisluonteisia, eikä ole kyse kuluttajan oikeudesta. Vai ehkä, ehkä joskus puhutaan esimerkiksi potilaiden oikeuksista. Kansalaiset, jotka ovat äh, tiettyssä tarpeessa, heillä on erityisiä vaatimuksia, joita on kunnioitettava – ja sitä varten tarvitaan myös omia sääntöjä. Näin me päätimme yleisellä tasolla palveludirektiivin kohdalla. Siksipä johtopäätös onkin aivan oikea, jos sanomme, että emme voi jättää heitä syrjään, koska Lissabonin sopimus on artiklassa 14 pöytäkirjassa selkeästi todennut, että meidän täytyy käsitellä näitä ja me voi niitä sivuttaa. Aivan varmasti ei voida ajatella, että se jätetään tuomioistuimen hoidettavaksi, tapauskohtaisesti käsiteltäväksi, vaan me tarvitsemme johdonmukaisen lähestymistavan ja Louis Gregg on myös korostanut tätä tarvetta puitteiksi. Ehkä voidaan viitata myös kollegojen puheenvuoroihin, kun täällä on pelätty liikaa virkavaltaisuutta, että se saattaisi myös loukata jotenkin lähipäätösperiaatetta. Mutta tehdäänpä nyt selväksi, että me puhumme nyt näiden palveluiden suojelusta. Sille me pyrimme nyt luomaan puitteet. Oikeastaan on kyse kansalaisten arkisista tarpeista, joihin puututaan asianmukaisella tavalla. Ilman, että paikallinen hallinto on murheissaan siitä, miten nyt hoitaisi näitä asioita, koska heillä ei välttämättä ole asianmukaisia puitteita, joissa toimia. Toisin sanoen, meidän täytyy tästä käydä keskustelua alusta alkaen, ei pelkästään lykätä tätä keskustelua. Täällä on tullut ilmi erilaisia huolia, jotka totta kai tässäkin keskustelussa on huomioita, kuten herra Schwab ja Rova Ryylikin täällä totesivat. Totta kai tämä on huomioitava. Emme halua muuttaa näitä kaupalliseksi palveluksi, emme, vaan haluamme tarjota niille asianmukaista suojelua. Tämä on ainakin minun tapani ymmärtää asiaa. Eiköhän tässä löydy paljon yhteistä maaperää tässä aiheessa. Tämä nyt halusin tällä havaa sanoa. Puhuin tässä nyt aika pitkälti, koska puheenjohtaja totesi jo kokouksen alussakin, että meillä on aikaa runsaasti tänään tätä aihetta varten. Ehkä nyt menin liiankin pitkälle ja puhuin liian pitkälle. No, Tämä oli erittäin hyvä puheenvuoro. Ja mehän tahalleen tälle tärkeälle mietinnölle omistamme paljon aikaa. Eli mm, tämä lähetys menee verkkoon ja ehkä katsojia on miljoonia, eli annetaan puheenvuoro herra Montille vasta kello 11, koska siihen aikaan se oli suunniteltu. En nyt halua tässä, ehkä odotukset ovat aika korkealla, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ehkä Van Rompai sitten eilisen kommenttini jälkeen katsoo meidän kokouksemme kulkua, jotta hän voisi siitä ottaa opiksi, miten sisämarkkinoita viedään eteenpäin. Tyler Turunen, Rapp Monti, Campos, Trianda Filides eh, ja Kreutzmann, mutta haluaisin sanoa kaikille kollegoille, että kaikille kyllä voidaan antaa aikaa. Sitä on, eli voitte kommentoida sitten sitäkin, mitä professori Monti sanoo. Ja pyydän anteeksi siitä, että en toivottanut häntä tervetulleeksi jo aikaisemmin, mutta meillä on uusi ranskalainen jäsen, Rouva Suli. Hän on varajäsenenä täällä Ranskasta – Eli sitten Rova Thank you. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Esitän asiani lyhyesti, koska monet niistä asioista, joita aion esittää, on jo tullut esille. Kun me puhumme yhtenäismarkkinoista, meidän valiokuntamme on sisämarkkinavaliokunta ja tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä, eli ehkä meidän tulisi miettiä sitä, miksi me itseämme kutsumme koska kun kuulee sanan sisämarkkinat, niin siitä tulee mieleen protektionismi eikä niinkään tällaiset yhtenäismarkkinat. Louis Grehin mietintö on erittäin kattava huolestuttavaa ja se herättää paljonkin kysymyksiä. Minä, kuten monet muutkin, puhuisin tästä kohdasta kahdeksan ja ehdotuksesta siitä, että meidän tulisi listata nämä top 20 turhautuneisuuden aihetta. Tämä on erittäin hyvä. Ehkä tulisi pytäytyä yksinkertaisemmassa, eli puhua top kolmosesta tai top viitosesta ja sitten koittaa todellakin puuttua niihin. Tästä pääsemme sitten kohtaan 46 sujuvasti. On, olen iloinen siitä, että mainitsitte Solvitin, koska Solvit on väline, jota me voimme käyttää ja puheenjohtaja omassa puheenvuorossaankin mainitsi sen. On tärkeää, että kansalaisilla on keino puuttua niihin ongelmiin, joita heillä on. Kun me keskustelimme tästä eilen työryhmässä, niin tässä on kysymys siitä, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä sisämarkkinat ovat, mitä, hyö- mitä he voivat sisämarkkinoista hyötyä. Ja tästä syystä professori Montin mietintö on niin mielenkiintoinen ja on todella suuri ilo, että te olette päässeet valiokuntamme kokoukseen tänään, koska se heijastelee sitä, kuinka tärkeää tämä työmme on, siis se mitä te teette ja se mitä me teemme. Odotamme todella innolla teidän mietintöänne sitten, kun se julkaistaan. Sitten kohta 59 tämä kansalaisten asiakirja jos me tällaisen laadimme, niin silloin se pitää pitää yksinkertaisena, eli siinä pitää puhua ihmisten perusoikeuksista ja sitten jakaa niistä tietoa ihmisille. Eilen neuvoston kanssa käyty keskustelu, no se sai taas mieleen sen, että meidän täytyy todellakin keskustella siitä, että Sisämarkkinat on yksi tärkein Euroopan unionin osa, eli jos se ei toimi, niin sitten siihen täytyy puuttua. Meidän täytyy onnistua tässä. Meidän täytyy saada kansalaiset tähän mukaan. Eli haluaisin kiittää tästä keskustelusta ja odotan innolla siitä, että saamme tämän Montin kertomuksen ja että pääsemme kuulemaan häntä kello 11 ja toivon, että monet ihmiset tuolla netissäkin häntä kuuntelevat. Kiitos. Sitten Roa Turunen. Thank you. Kiitos. Tämä on todellakin tärkeää keskustelua. On erittäin mielenkiintoista käydä sitä tässä valiokunnassa, kun yleensä käsittelemme varsin teknisiä, konkreettisia tarkistuksia. Niin edelleen olen todella iloinen, että tätä keskustelua käydään. Mietitään, minne mennään yhtenäismarkkinoiden kanssa. Olen samaa mieltä Rova Gebhardin kanssa, että yhtenäismarkkinat eivät voi olla pelkästään itse tarkoitus. Se on väline rakentaa vahvoja talouksia, rahoittaa kunnianhimoisia yhteiskuntia, hyvinvointiyhteiskuntia. Siksi yhtenäismarkkinat minulle ovat väline luoda sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se on hyvä pitää mielessään. Sanoisin, että ei ole epäilyksen siitä, että yhtenäismarkkinoilla edelleen on tehtävänsä tärkeimpänä moottorina Euroopan unionissa ja yhtenäistymisessä, mutta emme ole vielä oikein onnistuneet kuitenkaan omaksumaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa tähän. Miten ottaa huomioon sosiaalinen ulottuvuus, ympäristö ja niin edelleen. Olen kiitollinen tästä mietinnöstä, koska se antaa osvittaa näissäkin ongelmissa. Ei ole kyse pelkästään ongelmista täytäntöönpanossa tai virkavaltaisuutta. Meillä on ongelmia myös sosiaalisessa polkumyynnissä, epäterveessä kilpailussa, yhtenäismarkkinoilla, työoloissa, verokierros ja niin edelleen. Ja meidän on näihin puututtava. Muutoin olemme kierteessä ja ihmiset eivät koskaan rakastu Eurooppaan. Eli minun mielestäni kyllä on tiettyjä ehtoja lisäintegroitumiselle markkinoilla. Hyvin tärkeitäkin ehtoja, jos me haluamme tästä menestystarinan. Ennen kaikkea meidän täytyy saada tuloksia kuluttajille. Mielestäni se on hyvin huomioitu Krekin mietinnässä. Läpinäkyvyys hinnoittelussa, sitten myös oikeuksien hyvin korkea taso. Pidän ajatuksestanne myös luettelosta turhautumisen aiheista, mutta ehkä voitaisiin myös tehdä luettelo siitä, mikä toimii. Joskus on tietenkin kiva selvittää, mitkä ovat voimavaramme, mitä teemme oikein. Ehkä tätä tämä voitaisiin lisätä. Sitten toisena ehtona on päästä eroon epäterveistä kilpailusta. Se edellyttää monia toimenpiteitä. Ajatellaan komennustyöntekijöitä, verotusta, yritysverotuksen vähimmäistasoa, korkeaa vähimmäistasoa, mutta edelleen ympäristöehtoja, ilmastoehtoja nostaa. Eikä se ole kiistanalaista mutta mielestäni se on osin huomioitu kyllä myös joissakin kohtin 26, 50, 52. Ehkä minä kuitenkin niitä tähdentäisin vielä enemmän. Ja lopuksi tämäkin keskustelu ohjaa katseet vielä tärkeämpään keskusteluun. Sitä voitaisiin oikeastaan kutsua kompetenssilimboksi, yhtäältä on paljon kyllä toimivaltaa, mutta emme oikein pääse eteenpäin sosiaalisella puolella tai ympäristöpuolellakaan. Tämä limbo on vielä ratkaisematta. Se on nyt uudessa perussopimuksessa, jotenkin se on hoidettava. Eteenpäin on kuitenkin päästävä perussopimuksen nojalla, ja totta kai ne niin teemmekin. Mutta meidän täytyy käydä kyllä keskustelua myös toimivalloista jatkossa en edes sanoa ehkä seuraavaa perussopimusta varten, jos niin uskallan sanoa. Kiitos. Uh, um, Kiitos. Niin, meillä on vielä yhdelle puheenvuorolle aikaa, eli Roa Rapti saa sen ja sen jälkeen professori Monti saa puheenvuoron. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin puhua tästä mietinnöstä niillä sanoilla, joilla äänestäjäni siitä puhuvat Kreikassa – Tämä on erittäin tärkeä kysymys, joka liittyy sekä, liittyy sekä Euroopan unionin tämän hetken tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Ja herra Greh on vienyt tätä asiaa eteenpäin erinomaisella tavalla. Haluaisin onnitella tätä. Sisämarkkinat kreikkalaisten kansalaisten nimissä on asia, jota on hyvin hankala ymmärtää. Sillä on rumat kasvot, jolla on vahva sydän ja joka on hyvin kaukana kansalaisten jokapäiväistä elämästä. Sisämarkkinat, niiden täytyy muuttaa kasvojaan. Kun he kysyvät minulta, missä valiokunnassa teen työtä ja sanon, että olen sisämarkkinavaliokunnassa, niin suurin osa äänestäjistä vastaavat mm, ja sitten he nyökkäävät että no mitäs tuo nyt oikein tarkoittaa. Ja tätä en haluaisi enää kuulla. Ja tämä mietintö, jota me parhaillaan käsittelemme, se antaa meille erittäin hyvän mahdollisuuden. Haluaisin, että sisämarkkinoista tulee kaunis saavutus, jolla on kauniit, kaunis pää ja myöskin kaunis ja vahva sielu. Eli kun puhun kasvoista ja sielusta, niin ymmärrätte varmaankin, että puhumme näistä taloudellisista silmistä ja yhteiskunnallisista silmistä, joka sisämarkkinoilla tulisi olla. Minun mielestäni sisämarkkinat, kuten tässä hyvin Evelinkin sanoi ja myöskin Emili Turunen tämän sanoi, sanoi, Sisämarkkinoiden ei tule olla olemassa ainoastaan paperilla, vaan sisämarkkinoiden täytyy olla olemassa myöskin kaikkien, kaikkein herkimpiä ja haavoittuvammassa asemassa olevia kansalaisia kohtaan. Ja tästä syystä haluaisin keskittyä yhteen ainoaan asiaan näiden monien joukosta, siis kuluttajiin ja kansalaisiin Jotta me voisimme edistää ja kehittää sisämarkkinoita, me tarvitsemme kansalaisten tukea. Täten meidän täytyy pitää kansalaisista ja kuluttajista huolta ja heidän oikeuksistaan huolta, jotta he sitten vuorollaan voivat syleillä sisämarkkinoita ei ainoastaan jäsenvaltioiden kautta, vaan myöskin sydämellään. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että kansalaisten kannalta me tarvitsemme sitä, että kansalaiset tukevat sisämarkkinoita ja kansalainen, jolla on tietoa, niin hän voi vaatia oikeuksiaan. Hän voi käyttää sisämarkkinoita hyväkseen ja tämän kautta sitten auttaa väärien käytäntöjen vastaisessa taistelussa. Tätä ei ole ymmärretty ja kuitenkin toisaalta tämä asia on hyvin helppo hoitaa, olisi hyvin helppo hoitaa. Minun mielestäni sisämarkkinoilla on hyvin tärkeää, että sisämarkkinat tulevat ymmärretyksi kansalaisten taholta. Tämä on hyvin hankala osa-alue laaja, siitä on vaikea saada otetta ja tästä syystä minun mielestäni, no tämä on vain tällainen ajatus, meidän tulisi valita yksi tai kaksi suhteellisen helposti ymmärrettävää aihetta kansalaisten ja kuluttajien kannalta. Ja sitten annettaisiin käytännön esimerkkejä. Kuulin äh, Guen kollegan puhuvan aikaisemmin tästä viidestä eurosta, jonka maksaa lisämaksua silloin, kun nostaa rahaa ulkomailla. No tämä on tällainen sattumanvarainen esimerkki, mutta tämän kautta voisimme laatia kampanjan ja sitten ottaisimme jonkin toisenkin esimerkin, jotta jokainen tavallisinkin kansalainen ymmärtäisi sen, että sisämarkkina ajaa hänen etuaan ja palvelee häntä. Ja jotta jotta tähän päästään, niin hänenkin täytyy palvella sisämarkkinoita. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tästä mietinnöstä ja haluaisin vielä kerran kiittää Luija, mutta ennen kuin päätän puheenvuoroni, ja jotta en joudu uudelleen pyytämään puheenvuoroa, niin haluaisin esittää professori Montille kysymyksen ja haluaisin kiittää häntä myös siitä, mitä hän sanoi Strasbourgissa 14. joulukuuta. Haluaisin tietää, mitä hän aikoo tekee, tehdä tai ottaa käyttöön, jotta jotta sisämarkkinoista tulee houkuttelevampi kansalaisten kannalta? Miten me voisimme vakuuttaa kansalaiset siitä, että tämä taloudellinen tai yhteiskunnallinen henkilöllisyys, joka Euroopalla on, niin se ei ole mikään ongelma, vaan se on vain tällainen pseudo-ongelma? Kiitos, Rova Rapti. Minun täytyy sanoa, että tämä teidän visionne sisämarkkinoista yllätti minut tällaisena eleganttina leidinä, jolla on vahva sydän ja elegantti, vahva mieli ja elegantti sydän. Eli tämä minun mielestäni on erittäin hyvä kuvaus ja monia valiokuntamme jäseniäkin voitaisiin kuvailla tällä tavalla. No tämä on ehkä mielenkiintoinen johdanto erityisvieraamme puheenvuoroon, herra Monti. Ehkä haluaisin tietää, onko hän tästä sisämarkkinakuvauksesta samaa mieltä. Thank you. <coughs> Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja kutsusta ja saada tällaista prime timea päästä internettiinkin ja Tämä viimeinen kommentti oli minulle hyvä innoituksen lähde. Itsekin olisin sen tehnyt, jos ette te olisi sitä tehnyt jo ennen minua tämän jälkeen, kun kuulimme hyvin esitetyn kuvauksen Rouva Raptin puheenvuorossa siitä, mitä yhtenäismarkkinat ovat. Todellakin vahva, elegantti, voimaperäinen esitys tapa tässä valiokunnassa. Haluaisin myös itsekin osoittaa olevani kiitollinen Krehin mietinnöstä. Ensinnäkin tämä on myös osoitettu teille, herra puheenjohtaja. Nimittäin kun ylipäätään on päätetty tehdä valiokunta-aloitteinen mietintö, yhtenäismarkkinoista. Se on mitenkään itsestään selvää, mutta nyt se on toteutunut ja se on hyvin tärkeää poliittisesti, sisällöllisestikin, niin olen siitä kovasti kiitollinen. Toiseksi, totta kai, mikä tärkeintä on, Grekin mietinnän laadukkuuden takia moni on täällä jo sitä korostanut, enkä siihen oikeastaan paljon voi lisätä mutta kolmanneksi vielä tämä mietintö on hyvin arvokas myös äh, osana omaa työtäni. Pidän tästä vuorovaikutuksesta. Herra Krech muistan meidän kahdenkeskiset keskustelumme Strasburgissa, kun olitte vasta aloittelemassa mietintöä. Ja sen voin kyllä sanoa, että sekä sisältö, mutta myös filosofis-poliittinen lähestymistapainen mietinnössä ovat erittäin hyödyllisiä omassa työssäni. Ja hyödynnä myös aikaisempia yhteydenottojamme. Toivottavasti oma kertomukseni on myös teille avuksi näistä keskusteluissa. Jos sopii, haluaisin jonkun verran kommentoida tätä keskustelua mietinnöstä, jonka olen lukenut että en teitä pettäisi puheenjohtaja yleisöä kokonaan. Sanon myös muutaman sanan myös päivittääkseni tietoja omasta kertomuksestani. Minun mielestäni Grekin mietintö on ansiokas sikäli, että siinä peräänkuulutetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhtenäismarkkinoihin. Se on aika uutta parlamentin asiakirjoissa, mutta ylipäätään EUn asiakirjoissa. Todellakin vaikkakin mietinnön kielessä ja kielen käytössä siirrytään sisämarkkinoista yhtenäismarkkinoihin, niin mielestäni, kuten täällä todettiin, yhtenäismarkkinat välittää paremmin ajatuksen tästä käsitteestä – Kolmestakin syystä sanoisin. Mainitsin jo kaksi syytä, kun joulukuussa tapasimme. Nimittäin, että kun me puhumme tavallisille kansalaisille joissakin jäsenvaltioissa ja puhumme sisämarkkinoista, niin aivan oikeutetustikin he ymmärtävät meidän viittaavamme tuon tietyn maan sisämarkkinoihin, kotimaan markkinoihin. Ja toiseksi, kuten Rova Steinerkin totesi, niin sisäinen sisä voi ehkä jotenkin välittää ajatusta sulkeutuneisuudesta ulkopuolelle. Mehän tiedämme, että se on aika paradoksaalista, koska se ei pidä paikkaansa. Me tiedämme, että monet kansalaisistamme ja varsinkin yritykset yhä enemmän epäilevät yhtenäismarkkinoita, koska heidän mielestään se ei ole riittävän suljettu markkina ja, ja haluavat sellaista kielenkäyttöä, joka ei kuitenkaan välittäisi käsitystä sulkeutuneen ulkopuoliselle maailmalle, myöskään heidän etujensa vuoksi. Sitten kolmas syy, ja se on haaste, nimittäin adjektiivi yhtenäis, yhtenäinen, on varsinainen poliittinen haaste. Herra Greg, puheenjohtaja tekin ja muutkin korostivat tätä suurta vaikeutta, joka meillä on tämän eläimen käsittelyyn kehittämisestä. Se todellakin kiehtoo meitä kaikkia, koska se ei ole sinällään tavoite, vaan se on väline. Tässä on aivan samaa mieltä. Ja se on hyvin moniilmeinen ja pirstaloitunut kokonaisuus, useita asioita. Muistan, miten kauhistunut olin, kun aloitin sisämarkkinoista vastaavana komission jäsenä. Se vaati oikeastaan ensiklopedista salkkua komissiossa. Hyvä sinällään, koska se merkitsee myös sitä, että se käsitteenä kattaa paljon, mutta on hyvin vaikeaa saada aikaan siihen kohesiota, jos omaksutaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, kuten Krekin mietintö todellakin onnistuu omaksumaan hyvin. nyt olla teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että jos jotain toimintaa jatkossa tarvitaan, niin sen ei pitäisi olla pelkästään lainsäädäntöohjelma yhtenäismarkkinoita ajatellen, vaan kuten totesitte, vaan sen pitäisi olla jonkinlainen yhtenäismarkkina-asiakirja, siis joko tai. Siis nämä käsitteet pitäisi tulla sinne mukaan, ei pelkästään lainsäädäntöä. No, mitä osatekijöitä sitten olisi mukana kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa yhtenäismarkkinoihin? Ehkä sellaisia osatekijöitä, joita on riittävästi vielä Grekin mietinnössä huomioitu. Haluan lukea sitä kriittisesti nimittäin. Käsitäkseni on joitakin tekijöitä, joita te ette mielestäni ihan niin paljon käsitellyt kuin olisitte voinut käsitellä, mutta se johtuu totta kai myös siitä, että valiokunnalla on omat toimivaltansa IMCO-valiokunnalla siis. Tämä korostaa myös sitä, että kuten komissiollakin on oma sarkansa siinä, että saadaan aikaan johdonmukaisuutta noin 14 pääosaston kesken, kaikki ne käsittelevät yhteismarkkinoita, niin myös parlamentissa käsittääkseni on tarvetta kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan parlamentin työssä. Nimittäin esimerkiksi esimerkiksi mietinnössä te kovasti korostatte täytäntöönpanoa, mutta luonnollisesti te viittaatte ennen kaikkea siihen, miten yhtenäismarkkinadirektiivejä ja asetuksia täytäntöönpannaan. Yhtä lailla siihen liittyy myös esimerkiksi valtion tuki- ja kilpailumääräykset. Se nyt ei niin suoraan teitä koske, koska se liittyy enemmän ja kuuluu enemmän ekon valiokunnalle ja komissiolle totta kai verotus, teollisuus, sosiaalinen ulottuvuus, mutta myös ulkoinen ulottuvuus markkinoissa. Se on kasvavassa määrin muuttumassa tärkeäksi. Käsittääkseni ne eivät välttämättä kuulu teidän valiokuntanne toimivaltaan, mutta jos olisin teidän saapaisanne, niin menisin hiukkasen pidemmälle. Tähdentäisin myös näitä tekijöitä, jos me haluamme saada aikaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan yhtenäismarkkinoihin. Liittyen työllisyyteen ja ulkoisen ulottuvuuteen, niin siihen esittäisin vielä yhden pienen huomion. Olen täysin samaa mieltä kuluttaja kautta kansalaisulottuvuudesta tässä Krekin mietinnössä. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että meidän täytyy jälleen saada takaisin kuluttajien luottamus ja myös kansalaisten luottamus. He eivät ole juurikaan nähneet mitään merkkiä yhtenäismarkkinoista, niin että se liittyisi myös muihin kuin taloudellisiin oikeuksiin. Tämä koskee myös pk-yrityksiä. Mutta yhä enemmän viime vuosina on nähty, että elinkeinoelämä, suuret yrityksetkin ovat ehkä olleet epäileväisiä vähemmän innostuneita yhtenäismarkkinoista, kuten ehkä aikaisemmin olivat. Tämä puolesta liittyy teollisuus- ja ulkoisen ulottuvuuteen. Nimittäin tärkeät toimitusjohtajat toteavat, että ehkä heidän mielestään nyt edelleen on tärkeä hanke, mutta miten saatetaan yhteen valtiotuki, kilpailupolitiikka sen tarpeen kanssa, että me tarvitsemme johtavia yrityksiä eh, Euroopassa ja onko Eurooppa enää ainoa paikka, jossa valtiotukimääräyksiä aika tiukasti vielä sovelletaan, kun sitten muualla ei välttämättä tällaista ole olemassa. Minä uskonkin, että on politiikassa ehkä tarpeen saada aikaan pikku muutoksia, mutta tässä tarvitaan myös kasvatustyötä, selitystyötä. Nimittäin, että emme saa aikaan eurooppalaisia mestareita, vaikka me noudatamme myös tiukasti sääntöjä. Meidän pitäisi vahvistaa ponnisteluita niin, että ne periaatteet, jotka liittyvät hallituksen ja yritysten suhteisiin, että ne tulisivat myös monenkeskisille foorumeille paremmin esille. Ensi vuonna Ranskahan on G20 puheenjohtaja. Näin saamme hyvän tilaisuuden ottaa esille tämän tyyppisiä asioita myös G20-esityslistalla. Hiukkasen kuria rahoitussuhteisiin hallitusten yritysten kesken – eikä pelkästään Euroopassa. Sitten muutama minuutti vielä puheenjohtaja, jotta voin päivittää tietoja omasta kertomuksestani. Määräaika, jonka puheenjohtaja Baros on asettanut, on huhtikuun loppupuolelle, eli aika lähellä. Muutama asia, ja, ja varmasti ymmärrätte, että tästä vaiheessa en voi sen seikkaperäisemmin kertoa siitä, mitä suosituksia aion tehdä. Useita suosituksia kyllä on tulossa. Sanottakoon sen verran kuitenkin, että IMKO-jäsenten ei välttämättä pitäisi olla sen yllättyneempiä tästä kertomuksesta, koska huomatte, että osoitetaan aika paljon äh, intellektuaalista mutuaalista myötätuntoa ja lähentymistä, kuten jo näimme joulukuussa. Ja varmasti tämäkin keskustelu näkyy omassa kertomuksessani. Sitten niitä päiviä, kun me viimeksi tapasimme, olen kuullut eri tahoja, kuten puheenjohtaja Varoso minua pyysikin, ennen kaikkea Euroopan parlamentissa, eikä pelkästään IMKon kanssa, vaikka se onkin tärkein vastapuoleni mutta myös KRIS-valiokunnan kanssa, EKON valiokunnan kanssa, kun he ovat kansallisen parlamentin kanssa käynyt vuoropuhelua. Niin ikään olen käynyt vuoropuhelua viiden poliittisen ryhmän kanssa, kansanpuolueen, SD-ryhmän, ALDEn, Vihreitten, ECRn kanssa ja tulevina päivinä omasta aloitteestani myös GUEn kanssa kuudentena ryhmänä. Olen keskustellut myös poliittisesta lähestymistä vasta yhteismarkkinoihin myös puhemies Busekin kanssa. Neuvostosta toteaisin, että olen järjestänyt jo kaksi tapaamista neuvoston puheenjohtajan Van Rompain kanssa, ja niin ECOFIN neuvostokin ollut esillä, kuten myös kilpailuneuvosto. Jos ajatellaan sitten jäsenvaltioiden hallituksia, niin myös näitä neuvoston yhteydessä olen heidän edustajan tavannut, mutta kahdenkeskeisesti useampia muutenkin omasta aloitteestani, varsinkin ECOFin ministereiden kanssa tai kilpailuasiaministereiden kanssa. Sitten totta kai paljon olen kuullut myös sidosryhmiä kautta linjan sisällöstä uskoisin voivani sanoa, että sitten joulukuun kaksi tärkeää osatekijää on tullut mukaan julkiseen keskusteluun, jotka vain oikeastaan korostavat yhtenäismarkkinoiden uutta ulottuvuutta. Ensinnäkin rova rapti tämä Kreikan kriisi. Kreikan kriisi liittyy julkishallintoon, ja valtion talouteen ja euroalueeseen, mutta se on myös erinomainen esimerkki paljon syvemmästä ja laajemmasta ongelmasta. Nimittäin se, että ei ole riittävästi vakavasti mietitty yhtenäismarkkinoita. Yhä enemmän on huomattu, että Kreikalla on kilpailukykyongelma ja se vaikuttaa myös valtion talouteen. Ja, mutta jos sitten tarkastellaan vertailutaulukoita, määräysten mukaisuutta, niin Kreikka ei kovin hyvin pärjää siinä, että yhtenäismarkkinat on jotenkin huomioitu julkisessa taloudessa, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Se ei ole siis tarttunut tähän tilaisuuteen ja integroitu taloudellisesti, jota yhtenäismarkkinatkin tarjoavat ihan samalla tavalla kuin muut ovat. Ei siis mikään yllätys, että siellä ei ole riittävästi ollut kilpailua ja avoimuutta. Ja se kilpailukykyäkin rajoittaa heidän puolellaan. Keskustelussa on sitten viime tapaamiseen tullut esille myös taloushallinto, hallintotapa, tai miten sitä kutsukaan, riippuu makuasioista, sekin liittyy aika lailla tähän dramaattiseen kriisiin Kreikassa. Jos tajuamme, että jopa kriisi ja vaikeudet, joilla on myös omat rahailmiasunsa tai talousilmiasunsa, missä niin liittyy paljon ylipäätään talouteen ja kilpailukykyyn, niin sitten tältä pohjalta käy aika selväksi. Ymmärtääkseni neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy on myös näillä linjoilla niin, että sitten ennen kaikkea, mitä neuvostoon tulee, niin se on kaikkein tärkeimpiä aiheita, tämä taloudellinen hallintotapa. Ja siinä ehdottomasti tärkeimpänä teemana ovat yhtenäismarkkinat, ja integroituminen. Ja, ja siinä tämä koskee 27 jäsenvaltiota, eikä pelkästään euroaluetta, vaikka se on tärkeää totta kai Kreikan tapauksessa, kuten on nähty, mutta varsinkin euroalueella pitäisi täysin noudattaa ja omaksua yhtenäismarkkinat niin, että voidaan nauttia sen tarjoamista taloudellisista hyödyistä. No niin, tässäpä siis muutama huomio liittyen siihen, miten aion lähestyä tätä asiaa, miten minä ajattelen, ja eiköhän se ole aika lailla samanlainen kuin tässä valiokunnassakin. Myös kun sitten viimeksi tapaamisen, tapasimme, niin miten tärkeä on tämä meidän käsityksemme yhtenäismarkkinoista, miten se on saanut jalansia enemmän – eikä oikeastaan joutunut syrjään sen enempää. Ja lopuksi haluaisin todeta, että meidän pitäisi kaikki olla kiitollisia. Ainakin minä olen kiitollinen herra Krekille tästä mietinnöstä. Se on paitsi konkreettinen ja täsmällinen yksittäisissä osissaan, niin myös siinä ajetaan takaa myös kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kiitos. Well, I'd like to thank Professor Monti very much indeed for... Haluaisin kiittää professori Montia hyvin ajatusrikkaasta ja syvällisestä analyysistä näihin keskustelun alla oleviin asioihin ja todellakin odotamme innolla tätä mietintöänne, jossa varmaan sitten löytyy konkreettisia selkeitä suosituksia ja ymmärrämme syyt, miksi ette vielä niitä halua paljastaa. Mitä nyt tästä eteenpäin tapahtuu? Ehkä voisin pyytää teitä kommentoimaan tätä lyhyesti ennen kuin avaamme keskustelun uudelleen. Uskoisin, että te varmaankin esittelette mietinnön, mietintönne tulokset kesäkuun huippukokouksessa. Se on varmaan herra Van Rompoin mielessä, mutta tiedän, että että toukokuun lopussa järjestetään ministerineuvoston kokous ja esitän kysymyksen tästä sen takia, että meidän täytyy ajoittaa tämä äänestys herra Grekin mietinnöstä oikeaan aikaan koska me haluamme antaa kollegoille riittävästi aikaa laatia mielenkiintoisia tarkistuksia, mutta haluamme samanakaan varmistaa, että me äänestä sitten niin myöhään, ettei sitä enää voida teidän keskusteluissanne ottaa huomioon. Eli mitä teidän odotuksenne ovat teidän aikataulunne suhteen. Tietyllä tavalla me haluaisimme linjata oman panoksemme teidän aikatauluihinne, jotta me varmistamme sen, että me kuljemme tässä käsi kädessä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on varmasti kaikkien etujen mukaista, että me pyrimme jatkamaan tätä johdonmukaista aikataulutusta. Mitä minun tulee, niin oman tuot käsitteen käyttö on paljon komission puheenjohtajan käsissä. Hän tilasi tämän. Minä toimitan työn hänelle huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen hän päättää tykönään, mitä sillä tehdään sisällöllisesti, mutta myös menettelytavallisesti. Varmasti olettekin jo ehkä huomanneet, että komission työohjelmassa, joka hiljattain vasta on hyväksytty, on myös maininta en nyt muista tarkkaan mikä sanamuoto siellä oli, mutta että on kyse komission aloitteesta, asiakirjasta toukokuussa. Se tavallaan vastaisi tai olisi jatkuva minun kertomukselleni. On ajateltavissa, mutta nyt korostaisin kuitenkin, että tämä on, kuten se pitääkin olla, puheenjohtaja Barroson käsissä on kuitenkin ajateltavissa, että se menee ehkä sitten kesäkuun neuvostoon. Ainakin neuvoston puheenjohtaja on osoittanut omaa mielenkiintoa tähän aiheeseen. Ja koska, koska mainitsitte kilpailuneuvostonkin, kun siellä olin ensimmäinen maaliskuuta keskustelua varten, niin puheenjohtajavaltio Espanja mainitsi kilpailuneuvostossa omista aikeistaan kutsua minut muistaakseni toukokuussa, eikä se ole tämä kilpailuneuvosto toukokuun loppupuolella, kunhan kertomus on julkaistu. Siis olen pahoillani, että sen täsmällisemmin emme voi tästä kertoa, mutta luonnollisesti olen enemmänkin tässä – tuottamisvaiheessa kuin markkinointivaiheessa vielä tässä omassa kysymyksessäni. No, tämä oli hyödyllistä. Eli no niin, jos jatkamme keskustelua, haluaisin antaa myöskin komission edustajalle Roa Promptolle tässä puheenvuoron, kuten aikaisemmin sanoin, mutta ehkä me käymme ensin ensimmäisen puhujalistan loppuun. Meillä on vielä puolitoista tuntia aikaa, eli meillä on riittävästi aikaa. Eli luen nyt puhujalistan. Campos, uh, Mr. Trento Philides, uh, Mr. Kreutzmann and Mrs. Thun. Um, and then uh, I've got second... Ja sitten toinen puheenvuorokierros Rapti ja Gebhard ovat pyytäneet ja Karatsa Bild on pyytänyt puheenvuoroa. No laitan teidän ensimmäisen ryhmän, koska te ette ole vielä saaneet. Ja Rosvotkin vielä sinne kakkoskierrokselle. Ja Koratsa on kierroksella yksi. Eli aloitetaan Korea de Campoksesta. Obrigado. <clears throat> Obrigado, eh, Kiitos puheenjohtaja. Totta kai minä käännön esittelijä Krekin puoleen, mutta minulla on ilo voida esittää muutama kommentti siitä, mitä professori Montti sanoi. Olen hyvin iloinen, että hän tuli tänne kokoukseen. Kiitos siitä. Louis Grekin mietintö on todellakin tärkeä. Ja tässä on kyseessä mietintö, jossa ei kovinkaan suoria mielipideeroja ole. Hän on lähestynyt asiaa aivan oikein. Hän selkeästi kuvaisi, että kuluttajien täytyy olla meidän huomiomme keskiössä. Me tietenkin toivomme, että, että myös kansainvälistä kauppaa käsitellään ja kilpailukykyä ja rahoituspalveluja niin ikään. Me tietenkin haluaisimme myös näitä käsiteltävän, mutta hyvä näin. Eihän tämä yksinkertaista ole, koska muussa tapauksessa tarvittaisiin niin paljon tilaa ja aikaa, ja siihen tässä mietinnössä ei ole mahdollisuutta. Tämä on myös syy siihen, miksi me emme lähde rakentamaan mitään joulukuusta, johon voisimme ripustaa kaikki asiamme ja toiveemme. Selvää on, että sisämarkkinat on keskeinen väline. Se on tärkeää kansalaisten kehityksen kannalta, mutta myös yhteiskunnan kehityksen kannalta sen kokonaisuudessaan. Markkinat eivät ole tavoite sinällään tai mikään itseisarvo ja toisin kuin se, mitä on jo sanottu, mietintö on enemmänkin kuin vain hyvä työpohja. Ei, se on mietintö, joka, joka voi, sitä voi muodostaa ratkaiseva asiakirja, ei pelkästään sisällöltään, vaan myös sen ajoituksensa kannalta suhteessa professori Montin raporttiin. Esittelijä puuttuu tärkeään kriittiseen asiaan, nimittäin on yksi umpikuja. Yksi umpikuja, yksi umpikuja joka näkyy jäsenvaltioissa. Ja olen ö, samaa mieltä siitä, että, että jäsenvaltiot eivät riittävästi ota huomioon sisämarkkinoita. Ei ole olemassa mitään sisämarkkinoiden omistajuutta, yhtenäismarkkinoiden omistajuutta ei ole. Ja ehkäpä sitäisi pohtia muutaman sekunnin tai muutaman minuutin ajan. Miksi näin on? Jäsenmaat, jäsenvaltiot, siinä on sellainen kuva, että, Brys, että Bryssel että Brysselissä katsotaan, että kaikki pitäisi ottaa sisämarkkinoille, että palvelut pitäisi ottaa sisämarkkinoille. Otan paljon esimerkin. Esimerkiksi sosiaalipalvelut, terveyspalvelut. Nyt jos me asteittain äh, hitaasti, mutta varmasti etenisimme. Ja jos me sitten ottaisimme nämä palvelut mukaan, jossa markkinat ovat vähemmän äh, epäonnistuneet, niin silloin syntyisi sellainen tilanne, jolloin äh, jolloin tilanne olisi se, että jäsenvaltiot eivät olisi innostuneita sisämarkkinoista. Siksi suosittelisinkin, että, että me etenemme hitaasti, ää, ää, hitaasti, virsika, hitaasti virsikaunis. Mehän olemme kaikki samaa mieltä Mari Montin kanssa. Hänhän sanoi, että markkinat ovat moninaisempia. Se on, se on, siinä on monia erilaisia asioita – jotka määrittelevät markkinoita. Siksi meidän pitäisi tehdä selkeä valinta, mikä pitäisi tehdä nopeasti ja mitä pitäisi tehdä hitaasti maltilla, eh, jotta turhautumista ei synny. Kun katsotaan jäsenmaiden toivomuslistoja, näemme, että mitkä maat ovat edenneet hitaimmin direktiivien täytäntöönpanossa ja missä suurimmat vaikeudet vallitsevat. Eh, tämäkin on sellainen alue, jossa pienten askelten teoria parhaiten puree tai voisi purra. Meillä on, olemme puhuneet elektronisesta kaupasta, me olemme järjestäneet workshopin eräiden menestyneiden yritysten edustajien kanssa. Miten me totesimme näiden yritysten kohdalla? Huolimatta vastahangasta, huolimatta erilaisista arvonlisäverokannoista, huolimatta erilaisista säännöistä – joita sovelletaan jäsenvaltioissa ALV-palautuksia silmällä pitäen huolimatta puutteellisesta luottamuksesta maksujärjestelmiin e-kauppa etenee, menee eteenpäin. Ja itse asiassa se menee asteittain, askel askeleelta eteenpäin. Sanotaan siinä askel askeleelta, muutaman prosentin askeleille. Tämä on vain pieni esimerkki meidän täytyy yksinkertaisesti vain poistaa esteet tieltä, maksuliikenteen tieltä. Sen jälkeen päästään pragmaattisiin ratkaisukonsepteihin. Ja lopuksi, lopuksi sanoisin Malcolm Harbourilla, äh, Harbor on niin innostunut, äh, kun on kyse siitä, että sisämarkkinoita, äh, sisämarkkinoita päästäisiin elvyttämään. Ja se, mitä Louis Gregg tässä mietintöluonnoksessa on meille esittänyt tätä neljän vaiheen konseptia. Tämä on varmastikin hyvin lainsäädännöllistä tekstiä, mutta mehän olemme lainsäätäjiä. Me olemme lainsäädäntö edin, elin. Tämä on meidän aseemme, se on meidän välineemme. Ja ehkäpä minulla ei ole nyt riittävästi kokemusta vielä tässä Euroopan unionissa, mutta yhtenäismarkkina säädös, jota Malcolm ehdottaa, ehkä se on paras ratkaisu, en tiedä varmasti, mutta varmasti eh, voitaisiin yhdistää eri eh, näkökohdat eh, sisämarkkinoiden osalta. Se, mitä Louis Greco on ehdottanut, sekin voidaan varmasti yhdistää tähän, jotta yhtenäismarkkinat saadaan taas kunnolla henkiin. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Suurkiitokset. Niin, minä vain tässä tein, vedin yhteyden tähän pieniä yrityksiä koskevaan lakiin. Eli no, tämä varmaan tulee tulevissa keskusteluissa esille ja teemme tarkistuksia luin mietintöön. Sitten Trianda Filles, Trianda Filles, Kreutzmann, Turunen, Koratsabil kierroksella yksi ja sitten kierroksella kaksi Rapti, Gebhard ja Rochefort. Ja sen jälkeen niin, ja sitten tietenkin herra Greg pitää puheenvuoron koko keskustelun lopussa ja sen jälkeen sitten Rob komissiosta ja yhteenvetokommentit ja tietenkin Mario Montillekin annetaan vielä puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin tietenkin reagoida tähän Grekin mietintöön, mutta nyt kun minulla oli etuoikeus saada kuunnella professori Montia, Haluan ensiksi kiittää häntä hänen esittämistään kommenteista sekä äh, Grekin mietintöön, mutta myös hänen omasta raportistaan. Olen tietenkin havainnut, että meillä on äh, tapaaminen hänen kanssaan. Meidän ryhmämme on lähettänyt jo kirjeen eräistä meidän kannoistamme hän, koskien hänen projektiaan, mutta me odotamme myös kahdenkeskeisiä keskusteluja herra professori Montin kanssa haluan painottaa niitä kommentteja, joita hän esitti, jossa, jossa hän painotti filosofista ajattelua Grekin mietinnön takana, koska äh, tämän sisämarkkinahankkeen äh, elvyttämisessä olemme hyvin iloisia nähdessämme, että tämä tehdään uudella, ajat, uuden ajattelutavan höystämänä. Herra Greg on oikeastaan sisällyttänyt mietintöönsä sen, mitä mi, mihin me uskomme. Ja täytyy painottaa tässä, että vasemmisto, vasemmistolainen, vasemmiston ajattelijat, vasemmistolaiset ajattelijat ovat olleet hyvin skeptisiä sisämarkkinoihin ylipäätään. Siksi olemme hyvin iloisia nähdessämme, että tässä on uusi visio, uusi poliittinen ajattelu tämän sisämarkkinahankkeen elvyttämisessä. Totta kai painottaisin myös sitä seikkaa, että olen hyvilläni, että herra Krekin mietintö on asettanut tämän uuden vision keskiöön kuluttajat ja pk-yritykset ja myös kansalaiset ylipäätään tässä koko konseptissa. On hyvin tärkeää, että hän ei jää pelkästään yrityselämän, liike-elämän intresseihin, vaan että hän puhuu myös kuluttajien suojasta ja kansalaisten oikeuksista. Niinpä Lopuksi toteaisin vain, että olemme hyvillämme, että tämä uusi poliittinen ajattelu sisällyttää nämä sosiaaliset sisämarkkinat tärkeänä perustana e, ja että kansalaiset ja kuluttajat ovat keskeisessä asemassa, tärkeässä asemassa ja kiitän sekä herra Montia että herra Krekkiä tästä työstä. Kiitoksia. Uh, now Mrs. Thun. Ja nyt sitten Rouva Thun. Um, dziękuję bardzo. To Mr. Ja, vielen Dank. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Täällä monissa keskustelupuheenvuoroissa on painotettu sitä, kuinka tärkeä yhtenäismarkkina on ja miten tärkeä Eurooppa on mutta me toteamme tuon tuostakin, että ne nämä ei mene perille kansalaisten mielestä. Meidän pitäisi saattaa Eurooppa kansalaisten sydämiin, meidän pitäisi antaa Euroopalle kasvot. Me toteamme tuon tuostakin, että silloin kun Saksasta on 99 meppiä ja 80 miljoonaa asukasta, se on aika vaikea juttu. Mutta täällä on tehty ehdotus, että, johon täytyisi puuttua. Meidän täytyy onnistua siinä, että että ne hyödyt ja edut, joita Eurooppa tuottaa, että ne saataisiin paikallisesti nähtäviksi kansalaisten eteen. Meidän täytyy yrittää saada, saa aika sellainen hallinto, jossa paikalliset lehdet kirjoittavat Euroopasta. Me olemme tuon tuostakin todenneet, että, että meillä on kirjeenvaihtajia, jotka kirjoittavat suuriin valtakunnallisiin lehtiin, jotka ovat täällä Brysselissä. Toteamme, että lehdet, joita eniten luetaan, nimittäin alueelliset ja paikallislehdet, juurikaan, eivät juurikaan raportoi eh, Euroopasta tai sitten ottavat vain kielteisiä asioita esille ja nämä nykyaikainen media, internet, sen kautta pitäisi olla mahdollista saada näille lehdille, äh, näille lehdille äh, äh, ruohonjuuriläheistä tietoa. Ajattelemme vain vaikka verkkovierailumaksuja, jotka on, oli hyvin myönteinen uutinen kansalaisille. Se oli myönteinen Eurooppa-uutinen. Ja me, me olemme puhuttu myös, myös äh, näistä äh, ATM-nostoista, yhtenäisistä maksuista. Me me olemme puhuneet eh, määritelleet viiden e-, euron eh, tason näille rahanostajille, kun puhutaan tästä paikallisesti, niin eh, säästökassoissa sanotaan, että kustannuksia syntyy, kun ihmiset säästökassojen välillä nostavat rahaa, niin silloin nämä kustannukset klierataan, mutta meillä on suuri verkosto ympäri e-, Saksaa, emmekä näe ymmärrä sitä, että, että nämä kustannukset, joita suurpankeilla ei ole, joita jos ulkomaisella pankilla ei ole, että meidän pitäisi vastata näistä kustannuksista. Totta kai, meidän täytyy, totta kai kustannukset täytyy hoitaa, mutta tämä on sellainen kysymys, joka täytyy hoitaa pankkijärjestelmässä, mutta ei ole mitään järkeä siinä, että Euroopan kansalaiset joutuvat siitä maksamaan. Ja nyt jos Saksa esimerkiksi sitten nostaa 5 euroa per nosto, niin silloin se pitää päteä ympäri eh, Eurooppaa, koska tämähän on tekninen järjestely pankkien kesken, jotta eh, kustannukset saadaan katettua ja mitä mieltä ei ole, että kansalaiset joutuvat sitten maan ulkopuolella maksamaan enemmän. Tällä esimerkillä haluan vain osoittaa, että Euroopalle voidaan saada kasvot, kun kansalaisille ja kuluttajille tuodaan etuja Euroopan myötä. Ja mitä taas yrityksiin tulee, nehän tuntevat ja nämä edut, kuten esimerkiksi e-, yhtenäisellä Euroopan, euroalueella olevat edut. Ja sitten vielä yksi kommentti näinä päivinä Berliinissä olin Saksan solvit virastossa siellä valitellaan, että että, että tämä solvit on liian vähän tiedossa kansalaisten keskuudessa ja että käsittelyajat ovat pitkiä ja Saksan solvittaho virasto on aika pieni, sillä on suhteellisen vähän henkilökuntaa, mutta selvitys osoittaa, että siellä kuitenkin vastauksen, kestäminen, äh, vastauksen antaminen kansallisen kestää vähiten aikaa. Ja sitten palveludirektiivistä voidaan sanoa, että me tulemme saamaan enemmän valituksia ajan mittaan Euroopassa. Ja siksi meidän täytyy myös tehdä tästä tahosta tunnettu mutta tämäkin on sellainen asia, jossa kansalaiset näkevät että, ja yritykset näkevät, että minkälaisia etuja Eurooppa tuo. Ja lopuksi sanoisin, että meidän täytyy onnistua siinä, että Eurooppa saa kasvot. E, ei, tämä ei koske pelkästään parlamentaarikkoja ja, ja valtuutettu markkinoida se paremmin ja käyttää nykyaikaista mediaa, jonka avulla tämä markkinointi saadaan vietyä paikallislehtien tasolle ja jos kuviteltaisiin, että sitä viikon tai kahden viikon välein voidaan kertoa, että mitä Eurooppa meille tuo, mitä etuja se tuo, silloin täytyy tietää, että paikallislehdet eivät turvaudu näihin tietotoimistoihin, koska silloin kustannukset ovat liian korkeat, mutta jos meillä olisi tällainen markkinointipalvelu, jossa sanotaan, että mitä Eurooppa tuo konkreettisella tasolla, niin olen vakuuttunut, että, että se myös toteutuisi. Tämä myös sitten mahdollistaisi paljon laajemman lukijakattavuuden. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Kiitos, herra Kreutzmann. Ja sitten Rova Dziękuję bardzo. Um... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että kiitos herra Krechin mietinnön. Me voimme käydä tätä mielenkiintoista keskustelua. Kiitos myös herra Montille. Minä toivon, että tästä tulee teema jota käsittelemme jatkossakin. Nimittäin kun me täällä jatkuvasti toistamme sitä, että kansalaiset ovat niin turhautuneita, niin minulle se oikeastaan on surullinen asia, koska vaikuttaa siltä, että yhtenäismarkkinat ovat olleet kaikkein suurimpia saavutuksia Euroopan unionissa. Tämä on valtava saavutus ja jatkuvasti todetaan, että kansalaiset ovat olleet turhautuneet yhtenäismarkkinoihin varmasti ovatkin ja ovat olleet yhtenäismarkkinoihin ainakin osittain kahdestakin syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että ei ole ollut riittävästi tietoa tarjolla. Ja varmasti joitakin ilmiselviä asioita voidaan pitää menestyksenä, mutta kaikki kansalaiset eivät tajua, miten voi hyötyä yhtenäismarkkinoista. Kaikilla ei ole riittävästi ollut tietoa. Toisaalta myös yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole kaikilta osin onnistunut. En tiedä ihan varmaan, varmaan ymmärrämmekö edes vielä, mitkä ovat perusvapaudet Euroopan unionissa. Terveydenhoito on tullut täällä esille jo usean otteeseen keskustelussa. Esimerkiksi jos vakuutusyritykset avautuvat markkinoilla, jos lääkärit, sairaanhoitajat voivat tarjota palveluitaan. Jos me aiomme esimerkiksi tunnustaa tutkinnot vastavuoroisesti, jos lääkkeitä on tarjolla kautta Euroopan unionin, tämä kaikki toisi sisältöä yhtenäismarkkinoille. Se toisi lisäarvoa yrityksetkin pystyisivät toimimaan paremmin. Pitäisi huomioida nämä kaksi näkökohtaa yhtäaikaisesti. Jos pankit tarjoavat palveluksiaan, jos esimerkiksi tehdä maksut EC-kortilla, hyvä niin, mutta Euroopan unionin kansalaisena haluaisin, että minulla olisi ehkä kolmekin luottokorttia. Yhdellä kortilla ei välttämättä voi sitä hoitaa. Niin sitten pitäisi saada aikaan tuloksia ja kansalaiset eivät enää olisi turhautuneita. Pitkä taivaalta tässä kuitenkin edessä on, kun mietin omaa arkiani täällä Brysselissä, niin ehkä meidän on syytä olla ylpeitä myös siinä. Ajatellaanpa esimerkiksi matkapuhelin hintoja, verkkovierailua. Minä haluaisin, että yritykset kilpailisivat keskenään, et maat. Jos ajatellaan Belgia tai Puola, niin hinnat vaihtelevat kovasti. Minä tarkoitan yhteismarkkinoilla avoimia markkinoita. Jos ajatellaan äh, lankapuhelinta, niin en voi käyttää sitä täysimittaisesti. Tai internetyritysten kanssa on ongelmia. Olen kyllä ylpeä eurooppalainen, mutta valitettavasti usein joudun törmäämään tähän turhautuneisuuteen. Sähköisestä kaupastakin täällä on puhuttu. Jos me haluamme ostaa tuotteen jostain toisesta maasta, saamme tiedon, että tämä ei toimi teidän alueellanne. Tässä on myös syrjiviä elementtejä. Lomat lähentyvät, lähestyvät ja jos minä ostan esimerkiksi lentolipun, niin hinta vaihtelee siitä, sen perusteella, missä asuu. Jos joku haluaa mennä Lontoosta käsin jollekin, niin hän joutuu ostamaan Lontoossa sen, tai sitten yhdentyneessä kuningaskunnassa nimenomaan siellä maassa myönnetyllä luottokortilla, mutta ei voi käyttää jossain toisessa maassa luottokortin tämän ostamisesta on satoja esimerkkejä. Siksi taival on pitkä, kuten sanoin. Minä uskon, että meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja selvittää, miten kans- yhteisön säännöstä sovelletaan. Meidän tehtävänämme on myös luoda oikea ilmapiiri yhtenäismarkkinoille niin, että kansalaiset sitoutuisivat siihen, niin että he todellakin saavat tietoa siitä, miten yhtenäismarkkinoiden pitäisi toimia. Yhtenäismarkkinat eivät ole uhkaa, ei siitä ole uhkaa Euroopan kansalaisille, mutta aivan varmasti se on yksi suurimpia mahdollisuuksia meille. Uh. Mrs. Karatsa uh, Bild Karatsa Bild ja sitten herra Karaskin on liittynyt joukkoomme. Hän on EPPn varjoesittelijä, eli otan hänetkin tähän ensimmäiselle kierrokselle. Rapti, Gebhard ja Rosford sitten toisella kierroksella voivat esittää kysymyksiä, mutta pidän myöskin aikataulua silmällä, koska haluan aikaa komissiolle ja myöskin Grekille eli Koratsa Bild. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teidän näkemystänne, jonka mukaan saataisiin uusi poliittinen aloite. Anteeksi ja saataisiin ihmisystävälliset sisämarkkinat. Ja olen samaa mieltä professori Montin visiosta ja monet muutkin ovat samaa mieltä tästä. Ja toivottavasti voisimme konkreettisesti saada luovaa viestintää. Olin myös iloinen tästä tämä naishenkilön imakosta, joka pitää olla tiukka noustessaan kilpailuun, ja tämä on koko villakoiran ydin, tämä on Euroopan ongelma. Meidän täytyy olla kilpailukykyisiä, mikä tarkoittaa sitä laatua, innovointia ja teknologiaa. Olin myös iloinen kuullessani, että professori Monti sanoi, että meidän pitäisi ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa. TK lui, se pitäisi sisällyttää tähän mietintöön. Tutkimus ja kehitys. Se sisäinen keskustelu, mitä me käymme, on, äh, pyörii kasvun ja hyvinvoinnin ympärillä. Ja muistuttaisin kaikkea siitä, että PK-yritykset ovat äh, sisämarkkinoiden selkäranta. Se on se valo tunnelin päässä. PK-yritykset tuovat työpaikat takaisin Eurooppaan meidän täytyy rahoittaa sosiaalipolitiikkaa. On tietenkin mukavaa, Luisi, että puhut niin paljon sosiaalista ulottuvuudesta Euroopasta, mutta kuka rahoittaa hyvinvoinnin? Me tarvitsemme talouskasvua sosiaalipolitiikan rahoittamiseen. Me emme voi jatkaa tällä ideologisella vastakkainasettelulla kasvun ja hyvinvoinnin välillä. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyisi jatkaa avautumista eikä suojautua. Meidän pitää vähentää byrokratiaa meidän täytyy toteuttaa tämä pk-yritysten laki, meidän täytyy helpottaa elämää yrityksissä. Ja totta kai, mitä on myös sanottu, joka on hyvin tärkeää, että me, sinä esitit tämän elävän esimerkin Kreikasta kustannukset, joita eh, kun lainsäädäntö ei panna täytäntöön, niin on äärimmäisen tärkeää, että me luomme painetta jäsenvaltioita, ne ovat läpinäkyviä eh, tämän eh, nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon osalta. Eh, minun unelmani tai visioni voisi olla se, että pystyisimme viestimään kansalaisillemme, että yhtenäismarkkinat eivät ole yrityksiä varten, että tässä, tässä on tämä ideologinen jakolinja – että mikä on hyvä yrityksille, on paha ihmisille. Ja mitä ja kuluttajien eteen tekeminen, että se on taakka yrityksille. Tällainen rajallinen täytyy estää. Meidän täytyy yhdistää voimamme ja viestiä, että yhtenäismarkkinat on ja voi olla tilanne, jossa molemmat voivat voittaa, yritykset ja kansalaiset. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, now Mr. Karas. Herra Karas. Ja puheenjohtaja. Parahin Monti. Mukavaa nähdä teille täällä tänään. Minusta teille pitäisi saada tänne jatkuvasti pysyväksi konsultiksi komissioon ja sisämarkkinoasioihin. Minun toinen kohtani on, kiitän herra Krehiä tästä hyvästä yhteistyöstä. Minusta meidän pitäisi e, olla esittämättä vaatimuksia esittelijälle koska mietintöhän eh, on siirretty käännettäväksi. Meidän pitäisi ottaa ne asiat, jotka ovat vielä auki. Meidän mielestämme eh, ne pitäisi ottaa ne esille tarkistusten muodossa, jotta sitten saataan myös tarkistukset käännettäväksi. Tämä on varmasti se prosessi. Ne tällä hetkellä, eh, tämä ei ole hänestä kiinni, hän on ehdotuksensa tehnyt ja ja meidän pitäisi sitten työstää omalta puoleltamme tätä eteenpäin. Ja herra Montti, minun ongelmani on tällä hetkellä se, että me aivan oikein keskustelemme teidän kanssanne niistä ehdotuksista, joilla vahvistetaan sisämarkkinoita ja pannaan täytäntöön Lissabonin strategia tällä sisämarkkina-alueella. Toisaalta me keskustelemme Euroopasta 2020, 2020 ja minulla äh, ei oikeastaan tule sellainen tunne, että teidän työryhmänne, äh, tämän 2020 strategian työryhmän osalta, äh, vaikutettaisiin keskustelun yhdistämiseen parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa, koska sisämarkkinat, jolla on niin paljon potentiaalia, on tärkeä väline sille, että Eurooppa 2020 pannaan täytäntöön ja nyt Eurooppa 2020 strategia on minusta e, ei tavoite sinällään, vaan väline, joka sukeutuu finanssikriisistä ja globalisaatiosta. Ja tämä konkretisointi projektien tasolla ja eurooppalaisten välineiden tasolla kokonaiskonseptin muodossa. Sitä nyt ei ole. Tavoitteita on ja toiveita on, mutta aikataulu ja projektit ja välineet ja näiden yhdistäminen on vielä, vielä heppoisella pohjalla. Toinen kohta, minä katson, että meidän pitää olla tarkkana semminkin, kun me puhumme sisämarkkinoiden eri osioista, meillä, meillä, on, meillä ei ole kuitenkaan ole Euroopan toimivalta esimerkiksi sosiaalipolitiikasta tai koulutuspolitiikasta tai veropolitiikasta, niin pitkälti se, mitä me vaadimme tällä hetkellä, on, on, hallitusten välistä, on hallitusten väliseen toimintaan kuuluvaa. Me tarvitsemme selkeää johtajuutta komissiolta ja neuvostolta, mutta pyytäisin teitä Eh, ottamaan ehdotuksessanne mukaan myös eh, Euroopan parlamentin lainsäätäjänä niin, että otettaisiin huomioon eh, parlamentin rooli, jotta tämä välttämätön koordinointi ei johda hallitusten väliseen toimintaan parlamenttien ohi koska silloin sisämarkkinat eivät ole enää kansalaisten sisämarkkinat. Ja tämä on minulle se ratkaiseva kohta. Parlamentit ja kansalaiset, ne, eh, ne täytyy johtaa yhteen, ne täytyy viedä yhteen. Tämä on minun ongelmani tällä hetkellä, jonka näen jäsenvaltioissa. Minusta kansalainen on paljon kauempana kuin monet hallitukset ja poliitikot, koska komission aloitteet sisämarkkinoiden sisämarkkinoista pidetään ikään kuin sekaantumisena kansalliseen toimivaltaan. Ja näin tällä tavalla ei luoda perusedellytyksiä tälle toiminnalle. Tässäkin pitäisi puhua selkeällä kielellä miten, miten, nämä, miten tämä yhdistäminen täytyy tehdä. Minä pyydän teitä pohtimaan tätä yleistä konseptia. Se varmasti vahvistaa sisämarkkinoita ja, ja laajentaa neljä vapautta, viidenteen vapauteen, tieteen ja tutkimuksen ja koulutuksen vapauteen. Tämä on yksi perusedellytys sille, että Eurooppa 2020 onnistuu ja että pystymme täyttämään kansalaisten meille antavat tehtävät, ja jotta me voimme varmistaa Euroopan kilpailukyvyn globaalissa maailmassa. Kiitos. Uh, thank you very much indeed, Mr. Karas. Suur kiitokset, herra Karas. Ennen kuin tulitte saliin, niin keskusteltiin paljonkin siitä, että EU 2020 ei ole keskitetty näihin. No niin, nyt sitten toinen keskustelukierros ja pyytäisin lyhykäisyyttä, koska haluaisin antaa komissiollekin puheenvuoron ja meillä on vielä kysymyksiä aikatauluun liittyen, niin haluan antaa herra Grekillekin puheenvuoron yhteenvetoa varten. Eli Roa Rapti, Gebhardt ja Rochefort ovat toisen kierroksen puhujia. Roa Rapti ensin. Jälleen kerran kiitos, herra puheenjohtaja. Neljä lyhyttä kommenttia. Ensimmäinen on seuraava. Aikaisemmin esitin professori Montille kaksi kysymystä. Miten aiotte siirtää tämän solidaarisuusongelman, miten aiotte muuttaa sen tällaiseksi pseudo-ongelmaksi? Ja mitä aiotte tehdä, jotta saamme kansalaiset puolellemme? koska näyttäisi siltä, että meillä on syytä optimis, optimiuteen tämän, ja odotamme innolla tätä teidän mietintöänne. Toinen kysymys on, hän sanoi siitä, että hän on ollut yhteydessä yksittäisiin henkilöihin ja valiokuntiin. En tiedä, olenko väärässä, mutta en kuitenkaan kuullut mainittavan niitä yhteyksiä, joita teillä on ollut näihin kansalaisyhteiskunnan edustajiin, joista jotkut huolehtivat työttömyyteen liittyvistä asioista, ihmisoikeuksista ja niin edelleen tämäkin liittyy tähän problematiikkaan, koska nämä ovat myöskin asioita, jotka liittyvät siihen yhteiskunnalliseen puoleen, joka Euroopalla on. Kolmas kysymys liittyy tähän viitteeseen, jonka teitte Kreikan kriisiin jos sallitte, niin haluaisin tässä kommentoida sen verran, että Euro, tällä Kreikan kriisillä on eurooppalainen ulottuvuus ja haluaisin muistuttaa mieliinne sen, että eilen kuulimme kovin tyytyväisenä, kun herra Von Rompuy sanoi, että Eurooppa on ottanut opiksi tästä Kreikan tapauksesta ja se aikoo olla jatkossa viisaampi. Hyvin monet asiat tapahtuivat huonolla tavalla Kreikassa ja nyt komissio ei nähnyt niitä tai ehkä se näki, mutta oli olevinaan, että ei nähnyt. Haluaisin muistuttaa professoria siitäkin, että Kreikassa meillä on nyt uusi sosiaalidemokraattinen hallitus ollut jo muutaman kuukauden. Meillä on hallitus, joka ponnistelee valtavasti. Aivan oikein sanoitte, että me olemme hieman jäljessä äh, siinä, että tämä kansallinen Euroopan lainsäädäntö olisi säädetty kansalliseen lainsäädäntöön vuoteen 2009 saakka, ennen kuin tulin tänne, olin yhdeksän vuoden ajan kansallisessa parlamentissa. Ja kansallisessa parlamentissa äh, PASOK oli oppositiossa ja silloin me monta kertaa pyysimme, esitimme kysymyksiä hallitukselle tästä viiveestä. Yleensä me sanomme, No, yleensä sanotaan, että yleensä sanotaan asioita, kun on oppositiossa ja sitten kun pääsee hallitukseen, niin ne unohdetaan, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska nyt tulevina kuukausina varmaankin kesäkuuhun mennessä direktiivi joka, tai laki, joka liittyy niin kutsuttujen suljettujen ammattiryhmien avaamiseen, se tulee menemään läpi kreikkalaisessa lainsäädännössä. Kiitos. Kiitokset näistä vakuutteluista. Ja sitten Roa Gebhardt. Ja, danke schön. Ich hatte vorhin die... Niin, kiitoksia. Minulla oli aikaisemmin tilaisuus puhua Lukrikin mietinnöstä, mutta silloin ei ollut kuullut vielä herra Montin puhetta ja haluaisin reagoida siihen, koska tämä oli kuitenkin tärkeä osa tätä keskustelua, mutta sitten ennen sanoin sille herra Karasille, eilen illalla koordinaattorinen kokouksessa puhuimme myös siitä, että Louis Grekin mietintö on myös meidän puoleltamme osa EU 2020-projektiin ja sellaisena sitä voidaan myös pitää koska tässähän on kyse siitä, että vastaan millä tavalla sisämarkkinoita rakennetaan kuluttajia ja ihmisiä varten. Ja tämä on minusta osa tätä keskustelua, siksi se on tärkeä kokonaisuus. Puuttuisin kahteen asiaan, jotka herra Monti otti esille ja olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan siitä, kun hän sanoi, että talous- ja rahakir- finanssikriisi on osoittanut, että protektionismi jäsenvaltioissa erityisesti ää, ää, niitä hallituspiirissä on edelleen keskeisellä siellä, siksi meidän täytyy puuttua siihen ja meidän täytyy tehdä työtä äh, tässä suhteessa. Me emme voi hyväksyä sitä, että meillä on yhteinen euroalue, mutta ei mitään yhtenäistä taloushallintoa. Tähän käytettiin tätä asiaa itsekin, tätä sanaa itsekin, ja meidän täytyisi tehdä työtä sen eteen, että tässä päästään eteenpäin. Ja Lissabonin sopimuksessa on konsepteja tätä varten, ja toivottavasti se muistetaan myös teidän raportissanne nimittäin, että että herra Van Rompuyn ja rouva Ashtonin rooli esimerkiksi, ei, ne, ei, ei, ei saa olla mitään tyhjiä rooleja, vaan äh, niiden täytyy olla osa yhteistä politiikkaa, yhteisöpolitiikkaa tärkeillä äh, sektoreilla. Ja keskusteluissa, jossa puhutaan Van Rompuyn roolista, ja joka on tavallaan hallitusten päällikkö, tällainen sanottuna, että tämäkin rooli täytyy äh, näkyä, jotta päästään yhteisellä tiellä eteenpäin. Tässä yhteydessä myös kysymys nousee esiin, jonka tekin olette ottanut esille, nimittäin äh, kysymys semantiikasta. Olette aivan oikeana. Äh, Sisämarkkina-sana on polmallinen, koska kansalliset hallitukset pitävät sisämarkkinat omina markkinoitaan eurooppalaista, ajattelevat omia Eurooppa sisämarkkinoita, koko maailma kysyy, että mitä tämä nyt oikein on, että missäs missä mennään. Että tämä on hyvä, että me haluamme yhteiset markkinat. Ja ää, yhteisyyskäsite on varmasti myös kansalaisille helpommin ymmärrettävissä kuin sana sisämarkkinat. Ja meidän pitäisi toimia tähän suuntaan. Ja se ajatus, että, että parlamentti, Euroopan parlamentti omaksuisi tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan, sitä täytyy myös miettiä. Se on aivan oikea linjaus. Ja Euroopan Korasella haluan esittää vastauksen, koska luulen, että tässä Luikrekin mietinnössä oikeastaan tehdään juuri päinvastainen kuin mitä te, mistä te puhuitte, että olisi olemassa ideologisoitumista täällä markkinoilla. Ja koska palveludirektiivissähän me osoitimme jo, että näin ei ole, että talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ja kuluttajansuoja voidaan saattaa yhteen, että toinen palvellaan toistaan, että se on myönteinen juttu yritysten ja kansalaisten kannalta, kun molemmat yhdistetään kokonaisvaltaiselta pohjalta. Ja tämä on se, mitä Louis Gregg on tehnyt mietinnössään, ja tämä on se tavallaan se uutuus tässä konseptissamme, ja mitä professori Monti myös piti uutuuksina keskustelussa Euroopan unionissa. Tämä on, meidän täytyy lähestyä asiaa offensiivisesti, ja kun me jatkamme tällä tiellä, niin silloin me varmaan saamme enemmän kannatusta kansalaisilta Euroopan unionin asioissa – kun puhutaan yhteisistä markkinoista. Ja tämän halusin vielä kerran sanoa. Kiitoksia. Ja sitten Rochefort. Kiitos puheenjohtaja. Juuri ensimmäisessä puheenvuorossa muiden kollegojen lailla minä puhuin äh, Grekkille puhakseni ja nyt päinvastoin, mutta se oikeastaan nyt tärkeää tässä on se, että käytetään näitä täydentäviä ajatuksia. Tämä on meille kuitenkin tärkeää, että lähestyminen on tärkeää. Mielestäni te toistittekin jo, herra Monti, kiinnostukseen ja kokonaisvaltaisen lähestymistapaan. Sitä täytyy viedä aivan loppuun asti. Se tarkoittaa sitä, että katsotaan asioita uudella tavalla, kattavalla tavalla. Ja Rova Gebhardt, ei se oikeastaan minua häiritse sen enempää, että kresin mietintö menee vähän yli rajojen ohi tämän kysymyksen, joka liittyy pelkästään kuluttajia, Jotkut, jotkut minut tuntevat, niin ei kukaan voi pelätä, että minä en ajaisi kuluttajan etuja, mutta tässä halutaan osoittaa ei pelkästään lähentymistä, voi kesken, vaan lähentymistä myös ajatellaan eri toimijoiden roolien välillä markkinoilla. Minä haluaisin sanoa, se ei tullut esillä aamupäivällä tämä tärkeä asia, miksi on niin paljon epäilystä minä puhun omaa maani puolesta, eikä se koske pelkästään omaa maatani, vaan myös muissakin perustajavaltioissa, sekä uusissa valtioissa ehkä vähemmän. Kuluttajat, kansalaiset, ihmiset sanovat, että yhtenäismarkkinat merkitsevät kilpailun vahvistumista ja se johtaa siihen, että yritykset lähtevät ja maapallostuminen lisääntyy ja se johtaa työttömyyteen. Näin ihmiset ajattelevat toisin sanoen. Jos emme onnistu sanomaan heillä, että yhtenäismarkkinoiden vahvistaminen on työttömyyden torjuntaa, varsinkin kriisitilanteessa, niin jos ei tämä onnistu, emme onnistu myöskään vakuuttamaan kansalaisia kuluttajan kannalta. Jos ajatellaan, että yhtenäismarkkinat puolustaa kuluttajan oikeuksia, kun vahvistetaan kilpailua, niin hän saa nauttia paremmista ja halvemmista hinnoista. Se, mitä on todettu jo usean otteeseen jo televiestinnässä, pankkialalla, me olemme nähneet päinvastaisia tuloksia. Ja miksi sitten on tullut tällaisia päinvastaisia tuloksia ja miksi on tullut niin paljon olikopoloja muun muassa televiestinnässä pankeissakin suhteessa kuluttajien yksinkertaisesta syystä. Kuluttaja ei valitse paket, val, palvelupakettiaan, kun hän menee toiseen maahan. Ensin hän miettää, että 80 prosenttia ajastaan hän kuluttaa toisin kuin me omissa, omassa maassaan. Siksi meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita, mennä vielä pidemmälle kuin pelkästään on kyse markkinoista, että voi olla, että on jotain olikopoli, olikopoleiken, mutta se on joskus hyvästäkin, että viitataan tähän keskusteluun. Mutta pankkiakohan näin on hiukkasen. Ja nyt on tajuttava, että kuluttajien täytyy ymmärtää yhtäältä se, että hän saa ostaa halvemmalla, mutta ajattelee, että kuitenkin menettää siinä, kun työpaikkoja menee yritysten lähdettyä. Tästä toisaalta joissain osamarkkinoilla se on vain kuvitteellista. Todellakin meidän täytyy työstää samanaikaisesti kahta asiaa. Lopuksi minä toteaisin, että teidän näkemystenä lähentyminen, ja kuten Rova kun Ratsa totesi, niin se edellyttää myös sitä, että suuntaamme katsomme tulevaisuuteen, TK, investoinnit. Kaikki tämä on perustavanlaatuista. Ja sitten vielä lopuksi esitän herra Montille kysymyksenkin. Totta kai me olemme itse kukin niiden tilanteiden vankeja, joissa toimimme. Me olemme nyt tässä valiokunnassa, niin työttömyydestä ei meillä ole kuitenkaan vastuuta. Mutta sen lisäksi emme saa joutua tähän ansaan se, että jos henkilö, joka on hiukkasen alkoholisoitunut, etsii avaimiaan lampun valossa, koska se on se paikka, missä siellä valoa löytyy, mutta avaimet ehkä jossain muualla ei niitä löydäkään sieltä. Meillä on tämä valo, joka on meidän vastuumme yllä nyt ja ylipäätään unionin valokaista, mutta ehkä avaimia pitää etsiä hiukkasen muualta, myös katvealueelta. Ehkä Montti ja Baroselle voidaan varmasti myös sanoa, että jos ajatellaan hänen toimivaltaansa omassa komissiossa, niin voidaan laajemminkin jotain sanoa Euroopan toimijoista, mukaan lukien jäsenvaltiot, kukin vastuualueellaan koska nimenomaan he ovat myös vastuussa yhteismarkkinoiden käynnistämisestä uudelleen. Thank you very much, Mr. Rochefort. Well, we shall keep... Kiitos, herra Rochefort. No me jatkamme avaimen etsimistä. No niin, eli nyt päätämme keskustelun ensin komission edustaja ja sitten jos professori Monti haluaa sanoa muutaman sanan vastaukseksi ja Louis Gregg vetää langat yhteen. Eli tähän menee noin parisinkymmentä minuuttia, eli ensin komissio. Euh, euh, Kiitos herra puheenjohtaja, siitä, että komissio sai puheenvuoron edustan täällä sisämarkkinapääosastoa. Haluaisin aivan ensin sanoa muutaman sanan tästä Grekin mietinnöstä ja sitten kertoa, missä meillä ollaan näissä asioissa menossa. Aivan ensimmäiseksi tämä mietintöluonnos. Minun täytyy sanoa, että me olemme näistä suurista linjoista samaa mieltä kuten myöskin niistä huomioista, joita se tekee sisämarkkinoiden suhteen ja niiden vaikeuksien suhteen, joita meillä on ollut kohdata nämä vaikeudet sisämarkkinoilla. Jotkut jäsenet täällä ovat tuoneet muitakin vaikeuksia esille ja jos ne kaikki otettaisiin huomioon, niin meillä olisi sitten hyvä kuva niistä puutteista, joita sisämarkkinoilla tällä haavaa on. Meidän täytyy myöskin tunnustaa se, että pääasiallinen ongelma liittyy siihen, miten me saatamme yhteen sisämarkkinoiden toiminnan näiden perussopimusten muiden vaatimusten kanssa, jotka liittyvät ympäristöön ja niin edelleen. Meidän mielestämme ja komission sen Barnier on kuulemistilaisuudessaan tämän sanonut. Me eh, olemme sitä mieltä, että markkinoiden tehokkuus ei ole mikään päämäärä sinänsä, vaan sen täytyy aina palvella kansalaisia kansalainen ja herra Rosford tästä hienosti puhuikin juuri. Kansalaisilla on joskus ei ainoastaan ristiriitaisia etuja, siis tietenkin kansalainen on kuluttaja, hän haluaa saada parhaan eh, laatu hintasuhteen, mutta kansalainen on myöskin työntekijä, eli hän haluaa pitää työn paikastaan kiinni. Kansalaiset myöskin matkustavat, heillä on perhettä, he haluavat pitää näistä oikeuksistaan kiinni ja hyvin usein hän joutuu näiden etujen välillä tekemään hyvin ristiriitaisia päätöksiä. Meidän tehtävämme sellaisena kuin se, me sen näemme, me koetamme toimia tässä tällaisena välitysmiehenä, jotta markkinat palvelisivat kansalaisia tietenkin. Ja tämä on se toinen tehtävä, joka ei ole suinkaan helppo. Meidän täytyy mahdollisimman pitkälti saada sisämarkkinat palvelemaan Eurooppa 2020 tavoitteita ja tässä tietenkin pyritään tehokkuuteen aivan erityisesti pk-yritysten suhteen, eli tämä on se toinen haaste, johon meidän täytyy vastata. Eli tästä näkökulmasta, jos asioita tarkastellaan, niin herra Grehin mietintö kattaa nämä asiat. Sitten mitä tulee näihin saavutettaviin asioihin, deliverables, joista herra Grehkin puhuu, No tässä on kysymys lainsäädäntötoimenpiteistä vuodelle 2011. Herra Harbour tässä puhui sisämarkkinapaketista. No tällä haavaa näitä pohdiskellaan meidän palveluosastoillamme ja professori Montin tiedonanto, joka hyväksytään ensi kuussa komissiossa, niin sen jälkeen meillä tulisi olla hieman selkeämpi kuva ja äh, luoda ne ensimmäiset virstanpylväät tälle projektille, mutta komissio todellakin se tulee julkistamaan ehkä valkoisen kirjan, jonkinlaisen toimenpidepaketin. Tällä haavaa puhutaan enemmänkin valkoisesta kirjasta, mutta kaikki on tällä haavaa vielä avoinna Tietenkin tarkoituksena ei ole ainoastaan saada aikaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä siellä, missä niitä tarvitaan, vaan me haluamme myöskin koko joukon toimia, joilla me voimme paremmin tiedottaa kansalaisia ja voimme vahvistaa yhteisölainsäädännön täytäntöönpanoa. Ja tässä tietenkin odotamme professori Montin ehdotuksia. Haluaisin myöskin mainittaa sen, että ainakin sisämarkkinapääosastolla me parhaillaan työstämme eh, sellaista asiaa, jossa me pyrimme identifioimaan ne puuttuvat eh, linkit eh, sisämarkkinoilta – hyvin systemaattisella tavalla ja me haluaisimme tällä tavalla kantaa korkemme, kortemme kekoon huippukokoukseen ja tietenkin sielläkin puhutaan sitten tästä Montin mietinnöstä, joka toimitetaan komission puheenjohtajalle huhtikuun lopussa. Uh, Kiitos ja kiitokset tästä vahvistuksesta aikataulun suhteen ja valiokunta haluaa nyt sitten varmistaa sen, että tähän julkilausumaan tai tiedonantoon ehdimme reagoida. Niin me emme puhuneet näistä puuttuvista linkeistä, joka nyt on tullut esille tässä 2020 tapauksessa. Siitäkin tulee siis keskustella. No niin, jos Professori Monti haluaisi vielä muutaman loppuajatuksen tässä meille esittää. I'll do that very brief. Aivan lyhykäisesti. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin liittyen Rova Promptenin puheenvuoroon, mutta myös liittyen herra Karasin puheenvuoroon siitä, miten pitäisi koordinoida EU 2020-hanketta ja minun yhtenäismarkkinatyötäni. Uskoisin, että jonkinlaista näkyvääkin johdonmukaisuutta syntyy loppupuolella kertomuksessani. Teen läheistä yhteistyötä komission yksikköjen kanssa, totta kai sisämarkkinapääosaston kanssa ja poliittisesti myös komission jäsen Barnien kanssa. Pikku tiimini kertomuksen valmistelutyössä sijaitsee Euroopan komission pääsihteeristössä, siis aivan tämän EU 2020 työn ytimessä. Toivottavasti kaikki tämä näkyy myös johdonmukaisuutena ja yhtenäisyytenä. Niin ikään haluaisin sanoa, että olen kovasti samaa mieltä sen kanssa, mitä eri tavoin totesivat herra Karas ja herra Rochefort. Nimittäin on näkökohtia, jotka kuuluvat enemmän jäsenvaltioiden toimivaltaan, joko kunkin toimivaltaan tai kollektiivisesti tai on kyse ehkä hallitusten välisestäkin toimivallasta välillä enemmän kuin yhteisön toimivallasta. Aivan varmasti kertomuksessani esitetään suosituksia, erinäisiä vaihtoehtoja komissiolle. Sehän on Euroopan komissio, mutta tarvittaessa myös tehdään suosituksia neuvostolle, ehkäpä parlamentillekin, jos näin uskallan sanoa ihan varmasti jäsenvaltioille. Sitten tästä kytkennästä sosiaalisen ulottuvuuden ja markkinoulottuvuuden välillä. Ensinnäkin haluaisin tähdentää Rova Raptin puheenvuoroa. Kyllä minä kuulin myös työmarkkinaosa puolet. mainitsin ylipäätään vain sidosryhmät, luettelematta kaikkia tahoja, niin hyvin varhaisessa vaiheessa jo kuulin myös EAYn pääsihteeriä, kuten myös Business Europea ja muita yritystahoja. Itse asiassa ensi viikolla kuulen myös vielä viime, viime sanat työmarkkinaosapuolilta. Yhdessä siellä on mukana EAY ja Business Europe. Haluaisin myös toistaa sen, mitkä Rouva Koratsa Pilt mainitsi, että meidän pitäisi myös pärjätä maailman kilpailussa – Siksi mielestäni meidän täytyy olla paremmin tietoisia myös sosiaalisesta ulottuvuudesta yhtenäismarkkinoilla. En esitä, eikä se kuuluisi oikeastaan tähän ollenkaan muutenkaan. En esitä, että Eurooppa vahvistaisi sitä sisältöä ja painoarvoa tai mitä kustannuksia sosiaalipolitiikalla on. Se ei kuulu minun kertomukseeni, mutta sen sijaan kannan huolta niistä näkökohdista, jotka vaikuttavat tosiaalisesti tai ainakin mielikuvissa kansalaisissa ikään kuin, että yhtenäismarkkinatyö itse asiassa ainakin todellisuudessa tai ainakin havaittuna liittyy siihen, miten jäsenvaltiot selviytyvät sosiaalisista tavoitteistaan. Näin yhtenäismarkkinat pystyvät kyllä löytämään hyvin vihollisiakin unionissa ja jäsenvaltiossa. Siksi haluaisin tehdä myös aika tarkkoja suosituksia näiltä osin omassa mietinnössäni. Lopuksi puheenjohtaja, minä haluaisin pyytää teiltä ja esittelijältä herra Kreshiltä, jos vain mahdollista, että olemme läheisessä yhteydenpidossa tulevina päivinä ja viikkoina. Nimittäin uskon, että se on ainakin minun työn etujen mukaista, toivottavasti myös kaikkien etujen mukaista yhteisissä pyrinnöissämme, että me yhteensovitamme aikataulua ja mahdollisuuksia toimia yhdessä. Näin voimme kokonaisvaltaisesti omaksua tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan yhteismarkkinoihin. Kiitos. Uh, no, olen varma, että tämän meille sopii ja olen tässä teidän puhuessanne työstänyt tätä aikataulua. Tiedän, että joitakin kollegoja huolestuttaa tämä lyhyt määräaika tarkistukselle, mutta jos käytännössä asioita tarkastellaan, niin toukokuu tulee olemaan ratkaiseva kuukausi tämän ensimmäisen vaiheen, tässä ensimmäisen vaiheen keskustelussa No tässä on puhuttu jo kunnianhimoisemmastakin tavoitteesta, ehkä valkoisesta kirjasta myöhemmin, mutta on täysin välttämätöntä, että me olemme äänestäneet 28. päivään huhtikuuta mennessä tästä Grehin mietinnöstä, jotta se pääsee 19. toukokuuta täysistuntoon ja sitten 25-26. toukokuuta kokoutuu neuvosto ja huippukokous on 19. kesäkuussa ja Monti toimittaa mietintönsä huhtikuun loppuun mennessä ja ensimmäinen reaktio komissiosta olisi tulossa toukokuussa. Eli me, jos meidän tulee äänestää tästä Grehin mietinnöstä vasta kesäkuussa, niin silloin laiva on kyllä jo lähtenyt. Eli Tämä nyt ei ehkä mahdollista kaikille sitä, että he voivat osallistua tähän työhön, mutta herra Greh on tehnyt hyvin kattavaa työtä, eli minä puheenjohtajana suosittelisin seuraavaa me voisimme saada hieman lisäaikaa teille, eli asetetaan määräaika 13 huhtikuuta kello 18, eli ensi tiistaina, eli teillä on koko viikonloppu ja ensi viikon alku, ja koetamme keskustella tästä Luin kanssa, ja täten me voisimme äänestää tästä 28. huhtikuuta, ehkä saadaan kompromissitarkistuksia, ja sitten tämä pääsee toukokuun täysistuntoon 19. toukokuuta. Ja tuohon mennessähän me olemme sitten jo pystyneet tutustumaan Mario Montin asiakirjaan, ehkä komissionkin asiakirjaan, Eli näin kuitenkin varmistamme, että tämä menee sitten kilpailuministerineuvostoon ja huippukokoukseen. Ja sitten tämä on seurausta myöskin sille puheenvuorolle, jonka herra Van Rompuy piti eilen täysistunnossa. That's wonderful. Erinomaista puheenjohtaja, mitä minun kannaltani voin sanoa, mutta pyysin lyhyen puheenvuoron, koska unohdin mainita erään tärkeän seikan, jonka rouva Gebhardt toisessa puheenvuorossaan otti esille nimittäin taloudellinen hallintotapa, hallinto. Omalta osaltani minä pyrin mahdollisimman selkeästi luomaan yhteyden yhtenäismarkkinoiden kehityksen ja tämän uuden halukkuuden kanssa saada aikaan taloudellista hallintoa. Ja jos sallitaan, niin mitä enemmän täällä ponnistellaan myös parlamentissa – että löydetään tällainen kytkös, niin voi olla, nähdään kovin harmaalla tavalla ja teknisesti vain yhtenäismarkkinat. Ja siksi telollinen hallintotapa, joka on päivän kuuma peruna, niin se olisi hyvä saada tähän mukaan myös. So Louis, I think your report has been extremely well... Eli Louis, mietintösi on saanut hyvän vastaanoton, eli voin, niin pyydän anteeksi, nyt ei ole enää aikaa puheenvuoroille salin puolelta. Sorry, on behalf of the EPP. Anteeksi, EPPn puolesta haluaisin pyytää, onko mahdollista siirtää tätä määräaikaa viikon, ensi viikon lopulle konsultoitua niin kollegojen kanssa. Ongelmana on se, että käännöksiä ei silloin saada valmiiksi 28. huhtikuuta mennessä. Eli meillä on tällaiset aikapaineet päällämme. Minusta se on liian lyhyt aika, Sorry, vaan, mutta se on EPPn kanta, puheenjohtaja. well, I mean, the issue is, uh, Niin, me emme tule sitten saamaan tarkistuksia kaikilla kielillä. Siinä käy sitten niin, jos me aiomme tästä äänestää 28. huhtikuuta. Ja jos äänestystä lykätään, niin silloin me emme pääse osallistumaan näihin ratkaiseviin kokouksiin. Tämä on se valinta, joka valiokunnan nyt täytyy tehdä. I mean, the only, the only option we have available is we have more time. No, mm, ainoa vaihtoehto on se, että me hyväksymme sen, että tarkistuksia ei sitten saada kaikilla kielillä. Ja tiedän, että jotkut kollegat taas pitävät tästä tiukasti kiinni. No, jos esitän asian näin. Minä kysyn sihteeristöltä, pyydän sihteeristöä tutkimaan asiaa. Jos teidän kantanne valiokuntana on se, että tämä paperi täytyy saada valmiiksi neuvoston kokouksiin mennessä, niin silloin sihteeristö ottaa käännösyksikköön yhteyttä ja ehkä me voisimme sopia joistakin keskeisistä kielistä, joille nämä sitten käännettäisiin määräaikaan mennessä. Me voisimme ehkä saada puristettua yhden lisäpäivän teille, jos se teille sopisi. No me sopimme, sovimme sitten, että se on keskiviikko. 14. päivä. neljättä kello 12. Siitä saatte kokonaisen lisäyön tiistaina keskiviikon välille. Louis. No, rehellisesti sanoen haluan kiittää kaikkia puhujia, varjesittelijöitä, koordinaattoreita, niin tämä on todella haastava tehtävä. Tämä oli koko mietinnön ajatus ylipäätään. Minä luulen, että keskustelusta on käynyt ilmi, että sisämarkkinat tarvitsevat jonkinlaista johtajuutta. Sen täytyy ottaa sen omista pulmatilanteista irti ja, ja professori Montin äly ja kokemus luo tuotanta lisää, äh, tuotanta johtajuutta. Meidän täytyy komission avulla päästä tästä taantumasta tai jämähtäneestä, paikalle jämähtäneestä tilanteesta e, e, eroon. Yksi asia mainittiin, miten sanottiin, että minä en katsonut riittävän paljon äh, aloita. No ensinnäkin äh, sihteeristö sanoi minulle, että, että en että 20 000 verkkiä oli se maksimi. 20 000 merkkiä sallitaan ja siinä se. Toiseksi minusta tämä kirje, siinä meidän tarkoitus oli saada yhtenäismarkkinat ikään kuin ja kuluttajille. Minun täytyy saada kurinalainen mietintö, joka pitää kiinni tästä, koska muussa tapauksessa siitä tulee val- tämä on niin valtava alue, että tekijänoikeudet, solvit ja niin poispäin on monia asioita, joita voidaan ottaa tähän mietintöön, mutta jos sinne olisi lähtenyt tälle tielle, se olisi ollut aika haitallista. Ja sanoin aikaisemmin, että meidän täytyy olla tietoinen siitä, että, että me emme saa taas sellaista agendaa, joka tehdään, jossa kaikki ovat prioriteetteja. Ja se olisi ollut juuri se, minkä olisin tehnyt, jos olisi ottanut kaiken tarpeellisen mukaan. Katso, selvitin, mikä olisi keskeisintä. Mä halusin keskittyä kuluttajiin ja kansalaisiin. Halusin keskittyä siihen, mitä, mitä pitää, millä pitäisi ja miten voidaan elvyttää sisämarkkinoita vakavasti sanoen meillä on nyt suuri mahdollisuus myös purkaa tämä integraatiolinja ja tällainen prioriteetti oli myös esillä. Me, no, tässä vaiheessa on, par, on parempi olla viisas kuin äh, fiksu. Että ehkäpä tämä oli tällainen vakava optio. me äh, Euroopalla täytyy olla yhtenäismarkkinat, jotka, jotka, jota, jota kansalaiset ymmärtävät ja kuluttajat kokonaisvaltainen lähestymistapa, siitä puhuin mietinnössäni, koska meillä on neljä pilaria, mutta me tarvitsemme viidennen pilarin. Viides pilari on tämä kansalaiset ja kuluttajat. Ilmeisestikin eh, eh, eh, minusta tämä on se uusi ajattelu. En sisältänyt pelkästään kuluttajia ja kansalaisia. PK-yritykset ovat erittäin vahvasti esillä minun mietinnässäni kuitenkin katson, että meidän todella, todella, todella pitäisi viittiä sitä, millä tavalla yhtenäismarkkinat saadaan toimimaan. Se menee yli ideologisen ajattelun rajojen. En usko, että minun mietintö haluaa millä tavalla kaventaa tätä ajattelutapaa, mutta se, mistä olen kiinnostunut, että saisin yhtenäismarkkinat toimimaan. Ja tämä on se eh, villakoiran ydin tässä mietinnössä. Se, mitä minä ehdotan, on to- mahdollista ja näen, että komissio komissiolla on jotakin kommentoitavaa tähän. Haluan nähdä kuitenkin jotain konkreettista tapahtuvan. En usko liian moniin, tun, liian moniin lupauksiin ja liian moniin raportteihin ja miettiin, niin haluaisin, että mennään tuumasta toimeen Eh, sellaisen toimintaan, joka puree ja joka todella näkyy yhtenäismarkkinoina, joka, josta kaikki eh, sidosryhmät hyötyvät. Tietenkin liike-elämä, pk-yritykset, mutta erityisen paljon myös kansalaiset ja kuluttajat. Kiitoksia. Uh, Suurkiitokset Louis tästä yhteenvedosta. Minä myöskin haluaisin kiittää kollegojamme erittäin hyvästä keskustelusta. Tämä on ollut todellinen mahdollisuus käydä näin pitkä keskustelu. Aivan erityisesti haluaisin kiittää professori Montia siitä, että hän tuli kokoukseemme ja tietenkin oikein mielellämme kutsumme teidät uudemman kerran esittelemään loppumietintönne tulokset. Eli nyt kokous päättyy ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että seuraavan kerran kokoonnumme 27. ja 28. huhtikuuta täällä Brysselissä me äänestämme kello 10. 28. huhtikuuta mukaan lukien tästä Grehin mietinnöstä ja haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että ensi viikon maanantaina valiokuntamme järjestää workshop-kokouksen, jossa keskustellaan autoteollisuuden asioista. Mehän keskustelimme tästä lyhyesti ja tästä on keskusteltu talousasioiden valiokunnan kanssa, eli miten kuluttajaulottuvuus saadaan näihin automyyntiasioihin mukaan. Eli te olette tervetulleita osallistumaan. Se muistaakseni alkaa kello 15 täällä Brysselissä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja tavataan huhtikuun lopussa.